Dear colleagues, please take seat. Could you please let us start? Niin, voisiko istulta meidän pitäisi aloittaa. Pyydän nyt ystäviämme lehdistöstäkin eh, istuutumaan ja olemme mielemme toivottamassa ystävämme Mario Dakin kolmanteen rahapoliittiseen vuoropuheluun vuonna 2015. Tämä on hyvin tärkeää meille, tärkeä tilaisuus kuulla häneltä Euroopan keskuspankin näkemyksiä, maailmantalouden näkymistä, jotka ovat huonontuneet äh, nousevien talouksien kasvun hinastumisen vuoksi ne kaikkea Kiinassa ja siksi hänen ajatuksensa ja analyysinsä yhteydestä, joka vallitsee maailmantalouden näkymien ja Euroopan tilanteen välillä. Siis Euroopassa talouden elpymisen uskotaan jatkuvan ja vauhdittuvan kuitenkin hiukan heikommalta pohjalta ja tämä luonnollisestikin liittyy talouden politiikan tilanteeseen eurovyöhykkeellä, käynnissä olevaan ohjausjakson prosessiin, rakenteellisiin uudistuksiin ja siihen, että pyritään parantamaan talousarvoliiton hallintaa viiden puheenjohtajan raportin mukaisesti. Kysymys on siis hyvin olennaisista kysymyksistä – Maanantaina meillä oli mielenkiintoinen valmisteleva kokous tätä vuoropuhelua varten ja siinä keskusteltiin muun muassa vuorovaikutuksesta rahapolitiikan ja makrovakkauden välillä ja odotamme tietysti myös tähän kommentteja. Ja tietysti meillä on sitten tavalliset kysymykset ja vastaukset. Herra Draghi, olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro. Thank you, Mr. Chairman. Honorable member. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät talous- ja rahavaliokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Kesän aikana unionissa ilmeni merkittäviä poikkeuksellisia haasteita. Ensinnäkin käytiin pitkää monimutkaista keskustelua koskien Kreikan uutta sopeuttamisohjelmaa. Nyt meillä on edessä aihe, joka menee EKPn valtuuksien ulkopuolelle ja se käsittelee näiden tätä haastetta, joka liittyy valtavan pakolaismäärän käsittelyyn. Nämä molemmat ilmiöt ovat hyvin erilaisia keskenään, mutta ne ovat osoittaneet, että Eurooppa voi olla vahva ainoastaan, mikäli se toimii yhtenäisesti solidaarisuuden ja yhteistyön pohjalta. Tämä on asia, joka meidän on muistettava myös tulevia haasteita ajatellen. Tämänpäiväisissä huomioissa haluaisin keskustella kahdesta asiasta. Ensinnäkin viimeisemmän talous, talouden kehityksen, kehityksen arviointimme ja sen mer- merkitys rahapoliittiselle viritykselle ja toisekseen ehdotukset, joita minä ja varajohtajat olemme tehneet viiden puheenjohtajan kertomukseen. Ensimmäisestä aiheesta ensin. Haluaisin antaa teille yleiskatsauksen talouden kehittymisestä kesäkuun kuulemisen jälkeen. Kesän aikana teollisuustuotanto ja muut talouden toiminnan indikaattorit osoittivat sitkeyden merkkejä. Samaan aikaan kokonaistaloudellinen ympäristö on kuitenkin tullut haastavammaksi. Syyskuussa makrotalouden näkymämme antoivat osvittaa heikommasta talouden elpymisestä ja hitaammista inflaatiotason noususta, kun olimme odottaneet aikaisemmin tänä vuonna. Inflaatiotaso pysyy lähellä nollaa tulevina aikoina ja vuoden loppuun mennessä se hieman alkaa nousemaan. Tulee kestämään vähän kauemmin kuin arvelimme aikaisemmin, ennen kuin inflaatiossa päästään tasolle, jota pidämme riittävän lähellä 2 prosenttia. Nousevien markkinoiden hitaampi kasvu, vahvempi euro, öljy ja raaka-ainehintojen laskeminen ovat tärkeimpiä syitä tälle kehitykselle. Tästä tuloksena kasvu ja inflaatio tulee kasvamaan odotettua hitaammin. Monet näistä muutoksista ovat sellaisia, joiden suhteen on vielä vaikea ja aikaista vielä todeta, tulevatko nämä pysyvästi, muuttumaan, pysyvästi muuttamaan suuntaan kun, kun silloin, kun päätimme näistä osto-ohjelmista tammikuussa. Tarvitaan lisää aikaa ennen kuin voimme määritellä, merkitseekö tämä nousevien markkinoiden kasvumomentin menettäminen pysyvää suuntausta vai onko se vain väliaikaista ja voimme myös arvioida, mitä, mitkä tekijät johtivat raaka-aineiden hinnan laskuun. Me tulemme tarkkaan seuraamaan kaikkea tietoja ja sen vaikutusta hintavakauden näkymille. Nykyiset rahapoliittiset toimimme mukaan lukien TLTR-rahoitus edelleen vaikuttavat myönteisellä tavalla yritysten ja kotitalouksien käytössä olevaan luototukseen ja sen kustannuksiin. Tähän mennessä näillä on e, estetty rahoituksellisten olosuhteiden mitattavissa oleva tiukentuminen reaalitaloudessa, vaikka, vaikka rahoituksen alan volatiliteetti onkin hiljattain lisääntynyt lainan luototuksen kustannusten aleneminen vahvistaa kotimaista kysyntää ja tukee kestohyödykkeiden kulutusta ja stimuloi investointeja erityisesti PK-yrityksissä. Tämä tekee euroalueen taloudesta paremmin ulkoisia iskuja kestävän. Mikäli tietyt odotettua hitaamman kasvun riskit toteutuvat ja ne heikentävät inflaation näkymiä keskipitkällä aikavälillä pahemmin kuin ajattelemme nyt, tulemme kyllä epäröimättä toimimaan. Omaisuuserien osto-ohjelmassa on riittävästi sisäänrakennettua joustavuutta. Tulemme sopeuttamaan sen kokoa, kohdentamista ja kestoa tarpeen mukaan, mikäli ilmenee tarvetta riippamalle rahapoliittiselle toiminnalle. Olen tietoinen siitä, että monet teistä seuraavat hyvin läheltä, millaisia mahdollisia vaikutuksia alhaisen koron ympäristöllä on rahoitusvakaudelle. Ekonvalikunnan koordinaattorit valitsivat tämän yhdeksi tämänpäiväiseksi aiheeksi. Sen perusteella, mitä sanoin maaliskuun kuulemisessa, haluaisin korostaa, että että valvomme tarkkaan riskejä, jotka liittyvät rahoituksen vakauteen, mutta tällä hetkellä emme näe, että riskit toteutuisivat. Mikäli näin kävisi, makrotason vakaus, vakavarauspolitiikka eikä rahapolitiikka tulisi olemaan se väline, jolla näihin riskeihin voidaan puuttua. Tässä voimme ottaa pohjaksi hiljattaiset kokemukset näiden välineiden kehittämisestä. Viimeisen kahden vuoden aikana kansa, Euroopan kansalliset viranomaiset ovat aktiivisesti ottaneet käyttöön makrotason vakavaraisuuspolitiikkaa, kuten kattoja luototusasteelle tai hoitokulujen suhde tuloihin. Ja näin on pyritty hillitsemään ja rahoittamaan asuntomarkkinoita ja, ja lainoja. Edelleen, jotta voidaan vahvistaa pankkijärjestelmää, maat ovat ottaneet käyttöön järjestelmällisiä, järjestelmällisen riskin puskureita sen lisäksi, että globaalisti järjestelmälle tärkeille pankeille on jo olemassa puskureita. Näillä makrotason vakavaraisuusvälineillä voidaan kattaa lainausta ja luototusta ainoastaan pankkisektorilla. On kuitenkin merkkejä siitä, että rahoitus euroalueella on siirtynyt muille kuin pankeille. Näin ollen makrotason vakavaraisuuden puitteiden kattavuutta on laajennettava varjopankkialueille, jotta voidaan puuttua riskeihin koko rahoitussektorilla. Haluaisin lyhyesti puhua Kreikasta. Viime kuulemisen aikana kesäkuussa vetosin siihen, että saataisiin aikaan perusteellinen oikeudenmukainen sopimus Kreikan kanssa. Tulevin viikko, tai sen jälkeisenä viikkoina oli, oli hyvin vaikeaa päästä sopimukseen ja tarvittiin paljon ponnistuksia kaikilta osapuolilta. Olen kuitenkin kiitollinen siitä, että loppujen lopuksi sopimukseen päästiin. Mikäli sopimus täysin täytäntöön pannaan, uuden ohjelman myötä Kreikka pääsee tilanteeseen, jossa se voi jälleen kasvaa ja hyötyä täysin yhteisestä valuutastamme. EKB omalta osaltaan laillisten puitteiden mukaan osallistui ohjelman neuvotteluun. EKP seurasi myös läheltä hätärahoitussäädöstä Kreikan pankille omien sääntöjen mukaisesti ja siinä otettiin huomioon neuvotteluiden menestyksekäs loppuun saattaminen missä tahansa vaiheessa. Nyt haluaisin lyhyesti puhua Euroopan raha, talousunionin täydentämisestä ja loppusaattamisesta viiden puheenjohtajan kertomuksesta. Kesän aikana neuvottelut osoittivat, että instituutioiden puitteet eivät vielä vastaa vaatimuksia, joita yhteinen valuutta asettaa. Viiden puheenjohtajan kertomuksessa, jonka julkaisimme hiljaa vähän aikaa viime kuulemisen jälkeen. Viisi puheenjohtajaa esittävät yhden yhteisen vakaumuksen, nimittäin sen, että rahaunionista olisi tehtävä vakaa ja menestyksekäs, menestyksekäs ja se edellyttää täydellisempää unionia. Emme kuitenkaan ähm, ainoastaan ole esittäneet tätä yhteistä vakaumusta, vaan esitimme myös äh, etenemissuunnitelman, kuinka tähän tavoitteeseen päästään. Etenemissuunnitelman pitäisi nyt johtaa meidän kuukausina. Meidän näkökohdastamme katsoen kaksi tekijää ovat erityisen tärkeitä. Ensinnäkin, vaikka kaikki tekijät toimivat niin hyvin kuin pystyvät, kriisi on osoittanut, että rahaunioni edellyttää poliittista keskusta, keskusta, joka voi tehdä asianomaiset finanssitaloudelliset ja fiskaaliset päätökset koko euroalueella nopeasti ja avoimella tavalla – niin, että päätöksillä on täysin demokraattinen oikeutus ja vastuu on selkeästi jaettu ja annettu lainsäätäjien taholta. Tässä hengessä haluan ja olen jatkuvalla tavalla vedonnut siihen, että tarvitaan säännöille perustuvaa koordinaatiota, kun jaetaan suverenisuutta yhteisten instituutioiden kanssa. Kertomuksessa ehdotetaan esimerkiksi euroalueen valtiovarainministeriötä. Tämä on yksi esimerkki. Tämän tyyppisiä ajatuksia on nyt tuotava esille. Meidän olisi mentävä kuitenkin myös pidemmälle politiikan alallamme. Kertomuksessa tehdään selväksi, että EMUn on vahvistettava välineitä, joilla voidaan hallinnoida ja ennaltaehkäistä riskejä, jotka ovat finanssipoliittisia fiskaalisia tai muita makrotaloudellisia riskejä. Viime vuosina erityisesti koskien uudistuksia, joilla vahvistetaan talouden hallinnon puitteistoa ja kun otettiin käyttöön ESM, SSM ja SRM, olemme ottaneet merkittäviä uusia ensimmäisiä askeleita kriisin ennaltaehkäisyn ja hallinnoiden välineistössä, mutta emme ole vielä saaneet työtämme valmiiksi. Meidän olisi välitettömästi siirryttävä kohti vaiheeseen, jossa saamme pankkiunionin valmiiksi. Meillä, valmiiksi meillä pitäisi olla yhteinen kriisinratkaisurahasto ja Euroopan talletus vakausjärjestelmä. Nämä ovat keskeisiä, jotta saadaan aikaan todellinen yhtenäinen pankkijärjestelmä, joka heijastelee yhteistä valuuttamme. Ja molemmat ovat tärkeitä, jotta voidaan äh, saada uskottava pankkiunioni ja saavuttaa sen tuomat lupaukset, eli että rikotaan tämä pankkien ja valtioiden välinen side ja tehdään rahoitusjärjestelmästä paremmin sokea kestävää ja suojella myös veronmaksajien etuja. Samaan aikaan meidän on edelly, edettävä pääomamarkkinaunionin osalta, jotta voidaan vielä edell, entisestään vahvistaa rajat ylittävää yksityistä riskinjakoja. Tämän lisäksi meidän on estettävä epätasapainoa kaiken luonteista epätasapainoa, jotta voidaan estää kriisien syntyminen. Tarvitsemme siis uutta lähentymisprosessia, joka perustuu taloutemme kapasiteettiin sietää sokkeja ja päästä niistä nopeasti ulos. Tämä edellyttää vahvempaa rahoitusjärjestelmää, niin kuin olen kuvaillut, mutta myös vahvempaa hallinnointia koskien rakenneuudistuksia ja tiiviimpää kansallisten, kansallisen finanssipolitiikan valvontaa. Jotta jäsenvaltiot voivat pärjätä sokien kanssa koosta riippumatta, meidän on lisättävä finanssipolitiikan vakauttamiseen yksi kerros Euroopan tasolle. Yhdessä nämä askeleet auttavat euroaluetta selviämään ja menestymään tulevaisuudessa. Nyt Odotan kysymyksenne. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos. Pääjohtaja Draghi, pidin arvossa sitä, mitä sanoitte siitä, että on tarvetta kattaa myöskin varjopankkitoiminta tällä makrovakauden toiminnalla, mutta ja myöskin se, että pitää saada täysin demokraattinen legitimiteetti tänne rahaliiton poliittiselle keskukselle ja pidämme arvossa teidän poliittisia tavoitteitanne tässä ja kunnianhimoisia tavoitteita. Nyt sitten kysymyksiin ja vastauksiin. Haluaisin ilmoittaa jäsenille, että koordinaattorin päätöksen mukaan myös tässä yhteydessä me pidämme tiukasti kiinni uutta järjestelyä, eli kaksi minuuttia kysymyksille, jos, jos on siis viiden minuutin äh, tällainen kokonaisvuoro ja sitten mä sitten lisäaikaa siinä. Ensimmäinen puheenvuoro Paltz. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra puheenjohtaja, herra Draghi. Te otitte esille monia mielenkiintoisia aiheita, joista voisi nyt käynnistää keskustelua. Minä haluaisin tarttua yhteen aiheeseen, joka meidän poliittisen ryhmämme Euroopan kansanpuolueen kannalta on erityisen pohdituttava. Menneinä vuosina on tehty paljon ja myöskin EKP on mukana vaikuttamassa asioihin siihen, miten markkinaturbulensseja ja spekulointia voitaisiin jarruttaa ennen kaikkea sellaisia jäsenvaltioiden tapauksissa, joiden velka-aste on hyvin korkea ja niin, että on pyritty myöskin vahvistamaan kilpailukykyä. Puhumme pääsissä kuitenkin pääsissä sellaisista jäsenvaltioista, jotka eivät kuulu taloudellisesti eurovyöhykkeen suurimpiin. Suurimpien jäsenvaltioiden tapauksessa Euroopan unionissa ulottuvuudet minun kannaltani katsottuna ovat lähes sellaiset, että niitä voidaan edes kuvitella. Euroopan vakausmekanismi minun mielestäni ei pysty toimimaan silloin, kun suuret jäsenvaltiot luopuvat budjettikurista. Teillä keskuspankkina on oikeudellinen ja institutionaalinen puite, joka sitoo teitä. Mitä se merkitsee? Siksi on tultava siihen johtopäätökseen, että jäsenvaltiot itse on saatettava vakaille jaloille, että on purettava korkeaa velkaantumisastetta ja tehtävä uudistuksia talouden suorituskyvyn parantamiseksi. Siksi minä mielelläni haluaisin keskustelun aluksi kysyä teiltä, miten te Euroopan keskuspankin johtajana suhtaudutte niihin, jotka nyt puhuvat siitä, että pitäisi olla joustavuutta vakaussopimuksen noudattamisessa. Jotkut puhuvat jopa tämän sopimuksen vesittämisestä. Täsmälleen kaksi minuuttia. Kiitos. We, um, we just finished, uh... Minä juuri äh, esittelin sen, mikä on tämä tiekartta enemmälle integraatiolle ja monissa tilanteissa olemme lainanneet äh, USAn äh, termiä täydellisemmästä unionista, jotta voi jatkaa tätä matkaa. Me tarvitsemme luottamusta. Ja jotta saadaan aikaan luottamusta, meidän on kunnioitettava niitä sääntöjä, joita olemme itse itsellemme laatineet. Emme me voi odottaa integraatiota, jossa jaetaan vastuuta, jos me emme saa ensin aikaan luottamusta. Ja kasvu- ja vakaussopimus on vain yksi näistä näkökulmista, joissa on luotava tai palautettava luottamus. On myös yleisempi asia liittyen siihen, että lisätään kapasiteettia selvitä yksin omilla jaloillaan ennen kuin voimme sopia yhteisestä tavasta jakaa riskejä siellä, mihin se saattaa se riski iskeä euroalueella? You have time for a follow. Teillä on aikaa jatkokysymykseen, jos haluatte. No niin, hyvä. Seuraava puhuja on Elisa Ferreira. Well, thank you very much. Kiitos siitä, että jälleen kerran olette tulleet luoksemme ja kiitokset hyvin paljon siitä, mitä sanoitte. Te sanoitte hyvin tärkeitä asioita jotka iskivät huolen aiheemme ytimeen. Ensimmäinen kysymykseen liittyy tähän ensimmäiseen alueeseen, jota käsittelitte. Olette tehneet kaikkenne, jotta pelastaisitte euron ja tähän mennessä siinä on onnistuttu. Mutta nyt meillä on ulkopuolinen e, ympäristö, Kiina-ongelmat, latinalainen ongelma, amerikkaisen ongelmat, ja tämä on johtanut esimerkiksi korkojen nousuun. Kuinka kauan me voimme seistä omillamme Euroopassa, omilla politiikan välileillämme kriisiä vastaan ilman, että siirrymme jonkin näköiseen talouspolitiikkaan, josta te olette puhuneet? Ja viiden puheenjohtajan raportissa te puhutte jostain tällaisesta yhteisestä elementistä, varainhoidon elementistä, joka vie aikaa kuitenkin, joten mikä on teidän visionne lähitulevaisuudelle? Toinen asia liittyy siihen, että meidän on vietävä päätökseen pankkiunioni. Me emme voi käynnistää prosessia ja kesken kaiken sanoa, että okei, emme haluakaan mennä eteenpäin. Tämä on vaarallinen peli, mutta se on peli, joka kuitenkin pelastaa Euroopan. Mitkä ovat nämä pysäyttävät elementit, jotka me parla- joita me parlamenttina voisimme auttaa teitä siirtämään, muuttamaan. Ja esimerkiksi Euroopan kansalaisten ää, äh, taataan vähimmäistalletukset kansalaisille. Äh, tämä on esimerkiksi luottamuksen ihan perusta. Joten en minä ymmärrä, miksi me emme veisi päätökseen sitä, minkä me olemme äh, käynnistäneet. Kiitos. Thank you. Kiitos. Kuten sanoin aiemmin, kasvunäkymien huonontuminen on lisääntynyt. Se on lisännyt tätä riskejä hidastumisesta, mutta on kuitenkin ihan varhaista katsoa kasvu, kasvavaa kriisiä, onko se tilapäinen vai onko se trendi. Monet haasteet, jotka koskevat monia nousevia talouksia, varmastikin tulevat pysymään vielä jonkin aikaa. Tämän ympäristön kohtaaminen, siis elpyminen on, kuitenkin on sellainen tilanne, että saman aikaan elpyminen jatkuu euroalueella, vaikkakin hiukan hitaammalla tahdilla, ei kovin paljon hitaammalla, sillä ennusteita me on korvattu, korjattu hiukan, ja odotamme, että loppuvuosi ja tämän päivän tiedot näyttävät vahvistamaan, sen, että odotamme loppuvuodella eh, hitaampaa kasvuvauhtia kuin toisella neljänneksellä, mutta olemme edelleen hyvin varuillamme ajatellen tulevia riskejä. Ja rahapolitiikka tulee, kuten sanoin alussa, tulee olemaan reaktoiva silloin, kun sitä tarvitaan. Meitä tukee edelleenkin alhaisempi öljyn hinta ja meidän tällainen rahapolitiikka, joka on hyvin maltillista, mutta ajatellen sitä, että elpyminen muuttuisi syklisestä rakenteelliseksi, on tilanne se, että maiden täytyy tehdä rakenneuudistuksia. Rahapolitiikka auttaa, ja se on auttanut. Ehkä saan tilaisuuden selittää vielä, miksi se on auttanut elpymistä eurovyöhykkeellä, mutta se ei voi tehdä kaikkea. Se ei voi muuttaa syklistä elpymistä rakenteelliseksi elpymiseksi. Tämän tapahtumiseksi maiden täytyy tehdä rakenneuudistuksia. Avainelementti tässä elpymisen vakiinnuttamisessa on luottamuksen palauttaminen. Luottamus on asia, jolla on moni eri kasvoja, monia eri kasvoja, monia, siinä kuuluu monia eri elementtejä. Yksi niistä rahoitusmarkkinoihin kohdistuva luottamus, joka on palannut nyt vuoden 2012 jälkeen. Siinä on tapahtunut jatkuvaa parantumista, siis luottamuksessa nimenomaan rahoitusmarkkinoihin. Mutta kuten sanoin, luottamus perustuu myös muihin elementteihin. Yksi niistä on luottamus siihen, että sääntöjä noudatetaan mutta myös luottamus siihen, että se, miten integraatio etenee, siihen liittyvät paperit otetaan vakavasti ja että ryhdytään askeliin, jotka menevät tähän suuntaan. Luottamus perustuu myös sille, että luotetaan siihen, että se, mihin on sitouduttu, myöskin toteutetaan. Nimittäin sitoumukset saattaa päätökseen pankkiunioni. Sitoumus on olemassa ja nyt täytyy sitten ryhtyä sen toteuttamiseen ilman, että odotetaan ei kovin suuria muutoksia perustamissopimuksiin. Ei pidä pyytää perustamissopimuksen muutoksia ennen kuin pankkiunioni toteutetaan. Tämä on sitä luottamusta, jota tarvitaan, jotta voisi palautua luottamus kokonaisuudessaan. Ja, ja tämä on sitä, mistä puhutaan silloin, kun puhutaan yhteisten sääntöjen noudattamisesta ja kunnioittamisesta. Kiitos. Notis Marias. Speak in Greek. Uh, herra Rake, minä tulen puhumaan kreikkaa. Monet jäsenet ovat sitä mieltä, että EKP ryhtyy toimenpiteisiin, joilla ei ole mitään tekemistä perustamissopimusten kanssa – ja viittaan tässä herra Brichén puheeseen äh, hallit, Espanjan ja Italian hallitusten kanssa. Silloin hän sanoi, että vakautta täytyy ylläpitää väkisin. Kreikassa meillä on troikka ja troikka. Äh, troikalla on tässä tietty intressikonflikti, koska tällä tavalla EKP-riippumattomuus on kärsinyt ja kaikki tietävät, että Kroikka toteuttaa vain euroryhmän sopimuksia, eikä tule myöskään unohtaa, että EKPn, äh, EKP voi ryhtyä toimenpiteisiin, varsinkin kun on kysymys rahoitusapuprojekteista, kuten Kreikassa. Eli toisin sanoen EKPn pitäisi jättää troikka. Ja tuomioistuin on myös sanonut, että jos EKP ostaa valtion obligaatiota toisiaisilla markkinoilla, niin silloin sen täytyy antaa myös takkuut. Maaliskuussa 2015 parlamentti hyväksyi minun tarkistukseni, jossa minä vaadin, että EKP jättää Troikan. Joten herra eh, Draghi, minä kysyn nyt eh, ihan eh, konkreettisesti, milloin EKP aikoo jättää Troikan? Koska tässä on ihan selvä intressi, eturistiriita. Well, the ECJ hasn't said... Niin. Euroopan tuomioistuin ei sano tästä kyllä yhtään mitään, olen pahoillani. Toiseksi, milloin EKP luopuu Troikasta. Ei EKP ikuisesti aio olla Troikassa mukana. Nyt on kriisi, EKP noudattaa olemassa olevaa lainsäädäntöä. Ei EKP päätä, jättääkö se Troikan vai ei. Se on teidän päätöksenne. Olkaa hyvä. Yes. Olkaa hyvä. Θα ήθελα να επισημάνω στον κύριο Ντράγκη ότι... Niin, johtaja Draghi, teidän pitäisi kuitenkin vielä kerran lukea tuomioistuimen päätös. Kysymys on kohdasta 102 ja minä siteeraan. Kohdassa 127, kuten syyttäjä siihen viittasi, siinä sanotaan, että on tilanteita, joissa EKP on ostanut äh, arvopapereita sekundäärisillä markkinoilla ja sellaisissa tilanteissa EKPn pitää antaa niille takuut ja nämä takuut äh, on kohdassa 227 Ylen syyttäjä sanonut, että EKP ei saa sellaisissa tilanteissa olla osa troikkaa, ettekä te voi olla mukana OMT-projektien kaltaisissa tilanteissa. Vastauksena ei ole enempää aikaa. No, no, please, Mr. President Draghi. It was very clear the point. Kyllä tämä tuli aivan selväksi. Tähän jatkokysymykseen ei ollut enempää aikaa. Päästiin. JDC. Niin Tämä lopullinen tuomioistuin päätös ei koske OMT-ohjelmaa. Olen pahoillani. Me joudumme harjoittamaan yhteistä lukemista vielä. Hyvää päivää, hyvä pääjohtaja. Kiitoksia siitä, että olette täällä ja kiitokset työstä, jota olette tehneet viiden puheenjohtajan kertomuksen osalta. Tämä oli luottamuksen viesti kriittisellä hetkellä koskien tulevaisuutta. Käsittelitte muun muassa tätä ulkoista edustusta koskevaa asiaa euroalueen osalta artiklasta 38 perussopimuksessa Junckerkin siihen viittasi. Tässä parlamentissa minä olen laatimassa pientä mietintöä Euroopan unionin roolista kansainvälisissä rahoitusjärjestöissä, rahoitusalan järjestöissä. Haluaisin tästä asiasta teiltä kysyä seuraavaa, kun käytet, jos käytetään samaa logiikkaa, jota käytettiin viiden puheenjohtajan kertomuksessa, eli mitä voidaan tehdä heti ja mitä voidaan ö, ajatella olevan myöhemmin yhteinen tavoite. Jos lyhyellä aikavälillä pyritään lisäämään avoimuutta ja vastuullisuutta, niin olisiko EKP valmis kertomaan enemmän, mitä se tekee FSBssä tai Baselin pankkivalvontakomiteassa? Olette korostaneet sitä, että olisi saatava pankkiunioni valmiiksi, mutta pankkiunioni liittyy myös globaaleja suhteita, teilaakin ja muita asioita on varmastikin yhteistyössä parantamisen varaa. Keskipitkällä välillä olette korostaneet sitä aivan oikein, kuinka tärkeää on saada lisää demokratiaa euroalueen instituutioihin. Se merkitsee sitä, että harjoitetaan parlamentaarista valvontaa. Nyt puhutaan euroryhmän eh, ulkoisesta edustuksesta, kuitenkaan ei, ei, ei, ei suostuta siihen, että parlamentista valvoisi. Kuinka näette euroalueen ulkoisen edustuksen vastuullisuuden? Tätä haluaisin kysyä. Kiitoksia. Thank you. Kiitos. Ensinnäkin sallikaa minun todeta, että ulkoisennustuksen kysymys Euroopan osalta on, on hyväksyttyä rahapolitiikkaa. Siis se on asia, joka on jäsenvaltioiden asia ja Euroopan parlamentin asia. Ne päättävät siitä, ei EKP voi siitä itsenäisesti päättää. Totta kai mitä tulee rahapolitiikan kysymyksiin, on melko selvää, että ulkoinen edustus jää EKPn tehtäväksi. Mitä tulee sitten EKPn osallistumiseen fsb tai Baselin komitean, niin tiedät, EKP e on läsnä kummassakin instituutiossa sekä EKPnä. Se on myöskin valvovan, valvontatekijänä myöskin SSMssä. Tässä me heijastamme tietysti instituution näkemyksiä kansainvälisissä organisaatioissa, mutta jälleen kerran jäsenvaltiot ovat myös jäseninä näissä organisaatioissa. Ja tällä hetkellä viimeisten vuosien aikana on pyritty siihen, että eurovyöhyke saisi yhteisiä näkemyksiä monista asioista, joista keskustellaan. Aika ajoin se on mahdollista ja se on ollut menestyksekästä, aika ajoin tämä ei ole ollut mahdollista. Joten Viime kädessä täytyisi päästä sopimukseen monista kysymyksistä, jotka, mm, joka olisi sellainen, että tyydyttäisi pitkälti monia jäsenvaltioita. Jos kysytte teknisistä arvioista sen osalta, voitaisiinko asioita parantaa, vastaus on kyllä, parannusta voidaan saada aikaan, mutta millaista sen tulisi olla, se on pitkälti teidän jäsenvaltioiden päätettävä. Thank you. Si je puis me permettre, je vous trouve... On kyllä hyvin, hyvin vaatimattomasti toimitte. Tehän osallistutte viiden puheenjohtajan kertomuksen, annoitte kantanne hyvin poliittisiin asioihin. En nyt ehkä tänään sitä odota, mutta olisi hyvä, että näkisimme, millä tavalla voitaisiin saada lisää avoimuutta FSBhen ja Baselin pankkivalvontakomitean. Kiitos. I think that... Minusta, jos EKP eh, e on valmiina antamaan tietoa Euroopan parlamentille ja Ekon valiokunnalle kannoistaan näissä organisaatioissa, mutta myös muissa. Thank you. We appreciate that. Fabio De Masi. Kiitokset ja sitten Fabio De Masi. Draghi, if I understand eh, Herra Fabio, jos, eh, Draghi, jos nyt ymmärsin oikein, niin EKP on teettänyt ulkoisia oikeudellisia tutkimuksia sen oikeuttamiseksi, että ei hyväksytä enempää Kreikan hallituksen arvopapereita tänä vuonna. Olette, voisitteko te jakaa nämä tutkimukset myös parlamentille ja tälle valiokunnalle? Toisekseen te sanoitte, että on mahdollista, että syntyy uusi taloudellinen kriisi, samoin kuin yleensä optimistinen Alan Greenspan teki. Minkä roolin te näette pankkien rakenneuudistuksella tällaisessa makropolitiikassa, jossa on kysymys esimerkiksi tietynlaisesta pankkien investointiohjelmista vähittäispankeilla. Sen lisäksi haluaisin kysyä tietyistä julkaisuista, jotka hieman huolestuttavat minua. Sanotaan, että EKP yksi kolmasosa henkilökunnasta on burnoutin äh, uhkana, tai heillä on burnout uhkana. Eli millä tavalla te huolehditte siitä, että EUn työaikadirektiivejä noudatetaan? Mittaatteko te äh, ylitöitä ja millä tavalla? Ja mikä on se syy sille, että EKP on ottanut käyttöön tällaisen kahden vuoden katon EKPn työntekijöille ja minkä vuoksi kaikilla ei ole yhtäläistä palkkaa ja yhtäläisiä ehtoja? Third question, no, voisin tähän kolmanteen vastata. kaikkein kaikkea näitä asioita on tarkasteltu uudelleen. Meillä on oma kysely, henkilökunnan kysely, EKPn kysely, kaikki asiat hoituvat ja ovat keskustelun alla ja neuvottelemme niistä henkilökunnan kanssa. Toisesta kysymyksestä en ole optimisti enkä pessimisti. Katson vain tosiasioita. EKP ja sen neuvosto reagoivat siihen. Tässä on hyvä esimerkki siitä, kuinka meidän on tehtävä toimistamme vahvempia niin, että pystymme sietämään iskuja pankkirakenneuudistustyö jatkuu. Siellä tärkein ongelma koskee sitä, että ottan huomioon meidän pankkijärjestelmämme ähm, hyvin kirja, suuresta kirjavuudesta. Ongelma on, kuinka tehdään uudistuksia tällä sektorilla, kun tässä pyritään luomaan vahvempia instituutioita ja erottelemaan eri toimia toisistaan ja samanaikaisesti pyritään ottamaan huomioon pankkijärjestelmämme ominaispiirteet ja varmistamaan se, että pankit eivät kärsi kilpailussa muiden oikeudenkäyttöjärjestelmän pankkien kanssa, jossa uudistuksiin lähdetään eri lailla. Jonkin verran annetaan liikkumavaraa kansallisille viranomaisille, ne tulevat sitten koordinoimaan kantojaan SSMssä. En ole aivan varma, onko meillä oikeudellista tutkimusta sitä, ettei näitä kriikkalaisia velkakirjoja hyväksyttäisi. Voisin kuitenkin käyttää tätä mahdollista hyväkseni ja tarkastella nykytilannetta. ekp neuvosto tunnustaa sen, että Kreikassa on saavutettu merkittävää edistystä sekä finanssipoliittisella puolella että uudistusten toteuttamisessa. Nyt keskustellaan tästä kolmannesta ohjelmasta. Keskustelut ovat alkaneet ja ne jatkuvat tulevina viikkoina. Missä vaiheessa sitten otamme poikkeukset uudelleen käyttöön? Tätä asiaa meidän on pohdittava jotta va- valtio saisi tällaisen vapautuksen, sen on oltava rahoituksen, rahoituksen avun ohjelmassa, näinhän nyt onkin. Valtion on myös noudatettava ohjelmaa, niin kuin tapahtui viime viikkoina ja niin kuin tulee tulevaisu- tulevinakin viikkoina tapahtumaan. Valtion on ikään kuin omistettava tämä ohjelma useiden hallitusten kautta. Tarvitaan myös eh, ennakkotoimia. Tässä ohjelmassa tarvitaan finanssipolitiikan uudistuksia, rakenneuudistuksia ja muita merkittäviä poliittisia päätöksiä. Sitten kun tämä on hoidettu, meillä on vielä yksi askel otettavana. Ja se koskee velan kestävyyden arviointia. Kuten tiedätte, EKPn neuvosto on ilmaissut huolensa koskien velan kestävyyttä. Mutta jos uudistukset ovat vahvoja, ohjelma on vahva ja kasvua saadaan tuotettua samoin kuin finanssipoliittista ja rahoituksellista kestävyyttä ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja on myös tämmöinen omistajuusohjelma, niin siinä kohtaa velan näkymät avautuvat. Ja tämä olisi tietenkin tärkeää, jotta voitaisiin äh, arvioida tätä velan kestävyyttä. Tässä vaiheessa meidän ei pitäisi uh, unohtaa, mikä, mikä setelirahoituksen ongelma on. Meillähän on ensinnäkin joitakin, äh, jotakin emissiorajoituksia. Me emme voi myöskään ostaa velkakirjoja silloin, kun tarkastelu on kesken. Kaikki tämä antaa syytä ajatella, että on no, toimittava nopeammin, toteutettava ohjelmaa ja ryhdyttävä näihin ennalta tehtäviin toimiin. Inform me no about these legal studies. And I don't... Minulle, niin, minä sain olla ihmisiltä tietää näistä oikeudellisista tutkimista. En tiedä, onko tämä luottamuksellista tietoa, mutta haluaisin nähdä ne. Ernest Urtasun. Thank you, Chair. Mr. Draghi, I will insist uh, on, on Greek. Kiitos puheenjohtaja. Aion jatkan Kreikasta. Ensimmäisessä kokouksessa heinäkuun jälkeen pankin johtokunnan kokouksessa sanoi, että vaikka Kreikan pankit olivat muodollisesti maksukykyisiä, EKP sovelsi dynaamista arviointia, joka asetti kyseenalaiseksi maksukyvyn lähtien liikkeelle miten näiden pankkien suhde valtioon ja ajatellen politiikan vaikutusta noin osalta joutuu maksettu. Miten voidaan katsoa, että tässä ei lisätty ELAta. Ja kuitenkin on raportoitu ainakin yhdessä yhteydessä Kyproksella ja ennen pelastustoimia siellä, että EKP antoi latvialaiselle latvialaiselle instituutille Laikipankille, joka EKPn oman arvion mukaan oli kielteinen maksukyltään, vaikkakin kansallinen valvontaviranomainen katsoi, että se oli maksukykyinen. Voimmeko siis nyt katsoa että tästä erilaisesta kohtelusta, jossa kahta eri e, isotota, jossa valvontaviranomainen katsoo, että nämä ovat maksukykyisiä, että kuitenkin kyseenalaisia kopeissa, ettei tämä pelkästään ole välttämätön edellytys pelkästään elan myöntämiselle, vaan että hallintonoston täytyy myöskin löytää riittävät edellytykset tällaiseen auktorisointiin? Tämä oli minun kysymykseni. Ja haluaisin myöskin tietää, herra Draki, uskotteko te, että elan säännöt ovat riittävän selkeät vai eivät? Liittyen siihen, minkä juuri mainitsin loppukommenttini, herra Draghi, on se, että teillä on hyvin tärkeä on hyvin tärkeä arvostaa, kun on teidän päätöksenne Kreikan osalta, koska niitä on liian läheisesti koordinoitu euroryhmän päätösten kanssa. Uskotako, että pankin riippumattomuus on asettu kyseenalaiseksi tällä päätöksellä, joka tehtiin heinäkuussa? Thank you. Let me Kiitoksia. Haluaisin nopeasti vastata ensimmäiseen kysymykseen. Mitään symmetriä tässä ei ole. Me luotimme relevanttien valvontaviranomaisten arvioille. Kyproksessa se oli keskuspankki ja Kreikassa SSM. Sitten toinen kohta ELAsta. ELA on varsin selkeä. Sen sääntöjen mukaan likviditeetti tuen ei pitäisi koskaan olla rajoittamatonta, niin kuin jotkut kriitikot ovat väittäneet. Ei pankkien maksukykyä arvioinnin pitää olla dyno, dynaamista. Tästä pääsenkin vastaamaan kolmanteen kysymykseen. Kritiikkiä on tullut oikealta ja vasemmalta. EKPn niskaan tulee kritiikkiä, koska se ei liittävän aikaisemmassa aikaisessa vaiheessa katkaisut ELAta ja, ja, ja, ja ajoi se melkein nollaan ja, ja aiheutti Kreikan pankkisysteemin niin romahtamisen ja toisaalta se on kritisoitu siitä, että se säilytti ELA tai ei, ei vähentänyt, vaan että se säilytti ELAn tason ennallaan. Joten oletanpa, että kun nämä kriitikot ovat ketä ovat, niin olen oikeastaan oikein tyytyväinen siitä, että EKP on riippumaton. Uh, no, because there was three... Ei, koska vastaukselle oli kolme minuuttia, kaksi minuuttia kysymykselle, kolme vastaukselle. Äh, David Coburn seuraavaksi. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Herra, sallitteko esittää työllisyyspuheenvuoron ennen kuin kahden minuutin aikani alkaa? No, I don't think. Tell me the point of order very quickly. Niin, mikä on tämä työllisyyspuheenvuoro? Niin, kun Iso-Britannialla on 550 miljoonan pääomaosuus EKPssä. Eh, no, This niin is not a point of order. Tuo ei ole mikään työllisyyspuheenvuoro, joten siirtykääpä kysymykseen. Time started. You have... Time alkaa. No niin. You... Iso-Britannialla ei ole paikkaa eh, siellä, missä päätetään tästä valuutasta, mikä kärsitään, mutta teidän pitäisi sallia herra Flanaganin ystäväni Irlannista täällä, joka ei ole valiokunnan jäsen, mutta joka haluaisi esittää kysymyksen Rakille – siitä, että hän ei tullut Irlannin parlamenttiin keskustelemaan hyvin vakavista syytöksistä, joiden mukaan EKP olisi uhannut lä- lähettää Irlannin talouden todellisen romahtamistilaan, jos ei Irlanti olisi maksanut pelastusumia saksalaisille ja ranskalaisille pankeille. On, kun niin, että EKP on tätä kautta asettanut Irlantin kansalaisille enemmän velkaa kuin Versain sopimukset asettivat Saksan kanssa ensimmäiselle ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Herra Flanagan pitäisi saada tässä puheenvuoro, koska hän ymmärtää asian paremmin kukaan muu. Hän on irlantilainen, hän on joutunut kärsimään tästä ja minusta teidän tulisi sallia hänen puhua. Thank you. I've just to clarify this point. Niin, haluaisin vain tätä asiaa vielä selventää. Ja se, ja sen oikeutta ryhmän puheenjohtaja. So Speaking time to you is a problem. Sorry, sorry, don't interrupt me. Voisitteko olla keskeyttämättä minua? Irlannin kysymyksestä on tehty koordinaattorin päätös, jonka mukaan tämä asia osataan käsiteltäväksi seuraavaan äh, rahapoliittisen vuoropuheluun mm, mm, marraskuussa tai tammikuussa. Silloin voidaan keskustella tästä. Tämä on koordinaattorin päätös. Voitte auttaa, käyttää aikanne kysymystä varten ja pyydän, että ette keskeyttäisi minua. Sorry, don't, don't, don't. Älkää keskeyttäkö meidän kokoustamme. Teillä oli teidän puheaikanne. Um, uh, Consult with him. We agreed at the... Me sovimme koordinaattoritasolla, että kyllä se mitä Draghi sanoi Irlannin parlamentille, hän on siitä myös vastuussa Euroopan parlamentille ja me sovimme, että tästä puhutaan marraskuussa. Ja nyt siirrymme seuraavaan puhujaan Bernard Muno. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja Herran Draghi. EKPn politiikassa on tiettyä ristiriitaa. Haluaisin saada selvityksiä ne. Ensinnäkin epäsuorasti tuette talouden kasvua ja pelaatteiden korkotasen kanssa. Toisaalta te käytätte paljon epätavanomaisia välineitä, niin TLTRO, SLTRO, ELA ja setelirahoitus. Tarkoituksena on saada pankit lainaamaan reaalitaloudelle deflaatio-uhan edessä. Hyvä näin. On kuitenkin todettava, että tähän asti tämä on toiminut aika huonosti, vaikka politiikkanne tavoite olisikin toinen EKP toisaalta ja valtion velan vakavaraisuusuudistuksen. Nythän on niissä nolla kerroin, eli ne eivät vaikuta valtion velkaan mä vaikuttaa pankkien vakavaraisuutta. Nyt haluatte käyttää, ottaa käyttöön muuttuvan painotuksen. Maksukyky tulee heikkenemään ja näin ollen pankit eivät enää voi ottaa muita riskejä, eli eivät voi enää antaa luottoa talouden toimijoille. Onko tämä teidän tavoitteenne? Näinhän voi näinhän voitaisiin vaikuttaa välillisesti liikkeelle maihin. Haluaisin, että kertoisitte näiden tavoitteiden ristiriidasta lisää. Kiitoksia. Thank you. Uh, Ashley... Kiitos. En minä usko, että tässä on mitään ristiriitaa. Meillä on erittäin hyvää talouspolitiikkaa ja me teemme niin meidän mandaattimme mukaisesti. Ja siinä sanotaan, että inflaation pitäisi olla lähellä, mutta alle 2 prosenttia ja me olemme kaukana tästä tavoitteesta nyt. Meidän politiikkamme toimii, koska vaikkakin nyt esittelin aika Äh, pimeähkön ennusteen globaalista taloudesta puheenvuoroni aluksi, niin äh, on kuitenkin tiettyjä positiivisia kehityskulkuja äh, lainapuolella ja haluaisinkin kertoa teille positiivista kehityskuluista euroalueella. Me näemme lainamarkkinoiden elpymistä ja se jatkuu. Ja ja se on yhä merkittävämpää. Kaikki tutkimukset, joita me olemme tehneet molemmilla puolella, sekä pankkien lainapuolella että PK-puolella, eli lainaajan puolella, osoittavat, että lainaus on lisääntynyt, eikä ainoastaan määrissä, volyymeissa, vaan myös mikä on tärkeää, myös kattavuuden osalta. Eli lainausta. Lainaus on lisääntynyt sekä näissä ei-stressi- että stressimaissa. Me käytämme niin kutsuttua tällaista lainakustannusindikaattoria koko euroalueelle, joka osoittaa, että nämä ovat laskeneet 70 peruspisteellä tämän ilmoituksen jälkeen. Ja tämän lisäksi me näemme myös, että erot suurien ja pienten lainaajien välillä, kuten esimerkiksi PK-sektorin, nekin ovat vähentyneet, pienentyneet nämä erot sekä kustannus että volyymikannalta. Joten kaiken kaikkiaan luottomarkkinoiden kehityskulku näyttää vahvistavan sitä näkemystä, että elpyminen jatkuu. Me puhumme tällaisesta asteittaisesta elpymisestä, ei mistään dramaattisesta edistymisestä. Mutta tämä jatkuu ja, ja koko ajan vahvistuu. Ja tähän liittyy myös hyvin vaatimattomat parannukset, parantuminen työmarkkinoilla. Ja tämä on jälleen erona menneisyyteen. Nyt ei ole kysymys enää vain kotimaan kulutuksesta. Joten Tämä osoittaa, että meidän politiikkamme toimii. Onko sitten ristiriita meidän valvontapolitiikkamme kanssa? Tämä on ehkä se pointti, minkä te teitte. Haluaisin nyt vain vastata tähän ihan yleisellä tasolla ja sitten erityisesti näistä arvopapereiden riskien arvioinnista. Ei ole mitään ristiriitaa tämän rahapolitiikan ja pankkijärjestelmän lä- läheisen valvonnan kanssa. Jos pankki on heikko ja sillä ei ole pääomaa, se ei lainaa. Jos pankilla on sen varat investoituna eh, riskipitoisiin eh, toimiin, niin silloin se ei lainaa. Joten vahvaa valvontatoimintaa tarvitaan, jotta voidaan varmistaa, että elpymistä seuraa vahva luottojärjestelmä. Ja tämä on se kokemus, mikä meillä oli vuosina 2010, 2011 ja lähes koko 2012 koska kun kaikki makrotalouden puolelta eli rahapolitiikan puolelta asetettiin käyttöön elpymisen tukemiseksi ja siitä huolimatta pankkijärjestö, äh, pankkijärjestelmä ei kyennyt antamaan luottoja. No, me olemme nyt äh, selvinneet tästä sen vuoksi, että pankit ovat vahvistaneet itseään merkittävästi yhteisen valvontamekanismin puitteissa. Joten vahva valvonta, sen pitäisi aina perustua faktoihin ja realistiseen ja selkeään riskin arvioimiseen. Joten vahva valvonta ei ole ristiriidassa äh, tällaisen täydentävän rahapolitiikan kanssa. Ennakkoehto oikeastaan koko tälle rahapolitiikalle on se, että se vaikuttaisi reaalitalouspolitiikkaan. Minä puhun tästä varmaan jonkin toisen kysymyksen yhteydessä. Joku varmasti esittää kysymyksen siitä, anteeksi. Danuta Hübner. I, will not ask. Uh, thank you. I would just like to... Kiitoksia. Haluaisin esittää kaksi kysymystä. Toinen liittyy viiden puheenjohtajan kertomukseen. Itse asiassa olen turhautunut, kun katson, kuinka jotkut merkittävät jäsenvaltiot ovat siihen reagoineet. Ne eivät ole kovin innostuneita. Se osoittaa, että jälleen kerran saattaa käydä niin, että me edelleen hyvin liian pienessä mittakaavassa uudistamme emua, emmekä tee sitä, mikä olisi tehtävä, vaan se, mikä on poliittisesti mahdollista. Sitten tästä Euroopan talletussuojajärjestelmästä me emme vielä tiedä, mitä komissio ehdottaa, mutta luultavasti odotan ja oletan ja toivon, että se olisi yksityistä rahoitettu pankin taholta ja siinä olisi jotakin julkispoliittista äh, varajärjestelmää. Näettekö jonkinlaisia tekijöitä, helpottavia tekijöitä jos tämä ja talletussuoja yhdistettäisiin kriisinratkaisurahaston kanssa. Sitten rahapolitiikasta. Uskon, että löysä raha, löysä rahapolitiikka on sopeutettava, koska sillä on luultavasti kielteisiä vaikutuksia kasvuun. Puhuitte täällä ennakkotapauksesta. Uskon, että tiukentamalla rahapolitiikkaa voitaisiin myös edetä. Mitä riskejä globaalisesti näette, jos tehdään finanssipoliittista sopeuttamista pankkisektorilla? Miten näette tämä tulevaisuuden? Well, the completion of... Jotta voidaan saada valmiiksi pankkiliitto, niin kuin sitä alun perin puhuttiin pankkiin, niin se edellyttää tietysti askele eteenpäin sitä kohti, että luodaan eurooppalainen talletusvakuutusjärjestelmä ja tämä merkitsee sitä, että pitäisi saada aikaan tämä yhteinen riisiratkaisumekanismi. Tämä on osa niitä sitoumuksia, joihin jäsenvaltiot juhlallisesti ryhtyivät silloin, kun ne loivat pankkiunionin. Meidän ei pitäisi, niin olisi väärin aliarvioida poliittista mutkikuutta ja taloudellista mutkikuutta, joka liittyy kumpaankin aloitteeseen. Mutta on sitoumuksia, joihin on ryhdytty, joten niitä täytyy sitten myös noudattaa. Euroopan äh, talletussuojajärjestelmässä on paljon etuja verrattuna kansallisiin talletusten takujärjestelmiin. Yksi niistä on se, että se vahvistaa niitä mutta toinen asia on sitten se, mikä on yksi tavoitteista, joka on ollut meidän kaikissa politiikan uudistuksessa viimeisten viiden vuoden aikana, että me heikentäisimme yhteyttä pankkien ja valtioiden välillä niin, että pankit olisivat todellinen osa pankkiunionia. Nythän meillä on yksi valvonta, meillä on yhteinen kriisiratkaisurahasto, joten me käsittelemme pankkeja samalla tavoin kaikkialla. Miksi ei silloin siis myöskin tallettajia tulisi kohdella täysin samalla tavoin kautta unionin? Tämä on periaatekysymys, jota on pohdittava. Kysytte kysymyksiä, jotka liittyvät siitä, miten lähdetään, päästään ulos tästä rahapolitiikasta nyt harjoitetaan. Sanoisin, että meillä on välineitä, ja minä yksinkertaisesti sanoisin, että Tämä on korkean tason ongelma. Kiitos. Thank you. Kiitos. Seuraava puhuja. Chair, and thank you, Mr. Draghi, for being here. Of course. Kiitos, herra Draghi, että olette täällä. No niin, se, että tämä on korkean tason ongelma, on varmaan liian aikaista lähteä puhumaan Brexitistä. Kaksi kysymystä. Tämän viikon Economist-lehdessä oli etusivulla Jeremy Corbyn, joka sanotaan, että hän palauttaa työväenpuolueen 60-luvulle, mikä nyt ei ole täysin reilua. Mikä poliittinen eh, johtaja olisi puhunut vastaavista talousasioista 60-luvulla? Hän sanoi, että me tarvitsemme e ää, setelirahoitusta ihmisille, ei pankeille. Jotkut ekonomistit äh, ovat hieman samaa mieltä hänen kanssaan, mikä tekee sen vielä mielenkiintoisemmaksi. Jopa tässä parlamentissa on ajatuksia siitä, että eikö EKP voisi rahoittaa ainakin jotakin esirin äh, asioita. Minä näin tällä viikolla Ville Bauterin, joka sanoi, että mikäli City, äh, uskomme Citibankkia, niin silloin lähdemme jälleen kohti taantumaa. Eli me tarvitsemme tällaista helikopterirahaa, ei ainoastaan euroalueella ja eh, Isossa Britanniassa, vaan myös USAssa ja Kiinassa. Olen iloinen siitä, että puhuitte tästä äh, setelirahoitusohjelman tehokkuudesta, mutta ekonomistit ja myös muutkin ovat kritisoineet kuitenkin teidän ohjelmanne tehokkuutta ja haluaisinkin tietää, mikä teidän ohjelmanne, tai voisiko se myös äh, tukea pk-yritysten rahoitusta? Kiitos. Well, the answer to your last point is yes. Jos nyt vastaisin tähän viimeisen kysymykseen, niin kyllä, kyllä ohjelma on tehokas ja tulemme näkemään sitä yhä enemmän. Näemme, että luototus elpyy, kasvu, taso on nousussa muutamissa maissa ensimmäistä kertaa vuosikausiin. Luottomarkkinoiden kehittyminen on aika, aika huolestuttava, koska uutta luontotulainanotto ei kuitenkaan ole. Täällä puhutaan netti, nettovirroista. Tämä on asteittainen prosessi, mutta prosessi on kuitenkin käynnissä. Asteittaista tämä on siksi, koska moni, monissa tilanteissa on vielä huonoja lainoja, jotka rasittavat pankkien taseita – ja tekevät uudestaan luototuksesta vaikeampaa, mutta kyllä prosessi on käynnissä. Haluaisin lisätä vielä senkin, että täällä on aika kiinnostavia episodeja, jotka osoittavat meidän ohjelmamme tehokkuuden. Esimerkiksi TLTR ohjelma, siinä ollaan päästy 387 miljardin euroon, niin meillä on näyttöä siitä, että sitten kun ne, jotka eniten ovat siitä hyötyneet, ne ovat eniten lainanneet pk-yrityksille nimenomaan. Ja niiden korkotaso myöskin laski eniten. Joten kyllä, täällä on ihan kiinnostavaa korrelaatiota meidän ohjelmiemme ja niiden tehokkuuden välillä. Sitten toinen huomio. Keskuspankit ovat satoja vuosia pumpanneet rahaa talouteen joko pankkien tai, ja, tai markkinoiden kautta. Tämänhän me tiedämme. Varmastikin näistä asioista keskustellaan. Niistä keskustellaan joka paikassa. EKP on osa keskusteluja yliopistoissa ja muissa piireissä. Meidän ei pidä aliarvioida tiettyjä oikeudellisia näkökohtia, joita voitaisiin soveltaa euroalueelle ja EKP. Olisi siis pohdittava, onko tämä helikopteriraha perussopimusten kanssa yhteensopivaa ja niin edelleen. Nyt haluan mitenkään ennalta tuomita päätöksiä, mutta tämän hetkinen dynamiikka edellyttää, että käytämme kaikkia käytettävissä olevia välineitä äh, oman tietämyksemme pohjalta. Se on se, mitä nyt tiedämme. Kiitoksia. Thank you, Pablo Zalba. Kiitos sitten Pablo. Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Olen yhtä mieltä kanssani siitä, että luottamus on aivan avainasemassa, jotta voidaan vahvistaa talouden elpymistä. Olen yhtä mieltä myös siitä, että rahan politiikka ei voi myöntää suhdanne elpymistä kestävään elpymiseen ajan myötä, mutta olen kuitenkin huolissani tästä epävarmuudesta markkinoilla. Yhtäältä epävarmuutta siitä, mitä Amerikan rahapolitiikassa tehdään. Jotkut asiantuntijat sanovat, että se vaikuttaa enemmän kolmansiin maihin, kuin koron nousu ja aloite vaikuttaa myös Kiinan markkinoihin. Ensimmäinen kysymykseni kuuluu tämä epävarmuus. No, arvioitteko sen jatkuvan pitkään markkinoilla? Ja toinen kysymys, jos epävarmuus jatkuu, niin käsittääkseni varmaankin jatkatte setelirahoitusohjelmaa. Jos epävarmuus edelleen jatkuu, niin ettekö aio ryhtyä kunnianhimoisempiin rahapoliittisiin toimiin tai aggressiivisempiin rahapoliittisiin toimiin? Hiljattain olemme kuulleet yhdestä niistä. Suljetteko täysin pois tämän tyyppiset lisätoimet, jotka olisivat kunnianhimoisia tai aggressiivisempia? Kutsukaa niitä, millä ne meillä haluatte. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you very much. Kiitos on melko selvää, että me olemme, olemme olleet jonkin aikaa tilanteessa, jossa rahapolitiikka on poikkeavalla eri toisistaan poikkeavalla teillä kautta maailman. Joillakin alueilla elpyminen voimistuu, joillakin alueilla, kuten meidän alueellamme, elpyminen jatkuu, mutta on edelleen asteettaista, se on vielä parhaisissa vaiheissaan. Me puhumme keskipitkän tähtäyksen inflaationäkymistä. Kuten sanoin, niitä on nyt tarkistettu alaspäin vuoden tämän syyskuun makrotaloudellisissa näkymissä. Tämä epävarmuus varmuus on olemassa. Toinen kysymyksenne on se, missä määrin tämä epävarmuus vaikuttaa EKPn rahapoliittisiin toimiin. Ja mitä minä olen todennut lukuisissa yhteyksissä on, että jos epävarmuus on sellaista kuin on, jos se on volatilisuuden syy, ja jos tämä volatilisuus luo sellaista, että syntyy tahdotonta rahoitusehtojen tiukentamista, se huonontaisi keskipitkän tähtäyksen inflaationäkymiä. Ja silloin me toimisimme. Ja me toimisimme, kuten sanoin, ryhtymällä eri toimiin, jotka ovat mahdollisia. Kiitos. What may I? Yes, a very brief question. Tämä lyhyt kysymys. Minkä tyyppisiä toimia ajattelette, mikä ajatte toimia ja minkä tyyppisiin toimiin ajatte ryhtyä? Our, our president... niin, meidän nykyinen rahapolitiikkamme me ajattelemme, että se on tehokasta, joten me pidämme sitä kiinni ennen kuin ryhtymme pohtimaan muita erilaisia vaihtoehtoja. Kuten sanottu, olemme valmiita, olemme kykeneviä toimimaan, jos tarvitaan. Olen sanonut, että ohjelmamme ja siinä olevat ennusteet perustuvat siihen, että tämä ohjelma pannaan täysin toimeen, joka päättyy syyskuussa ja tarvittaessa jatkuu sitä eteenpäin. Thank you, Peter Simon. Kiitoksia sitten Peter Simon. Kiitos puheenjohtaja. Monet keskustelut pienten alueellisten pankkien edustajien kanssa osoittavat, että niiden kannalta katsottuna korkopolitiikka, jota Euroopan keskuspankki harjoittaa, yhdistettynä kustannuksiin, jotka liittyvät säätelyyn, aiheuttavat vaikeuksia suorat kustaukset säätelystä, jotka liittyvät maksusta kehitysrahastoihin tai, tai vakuutus, toiminta tai epäsuorat kustannukset, jotka liittyvät myöskin tähän kokonaistoimintaan. Se merkitsee sitä, että tämä koskettaa pieniä pankkeja huomattavasti voimakkaammin kuin suuremmat pienet pankit, sanotaan 10, 15, 20 työntekijää, jossa on tällainen määrä työntekijöitä luomaan kokonaisia virkoja näiden säännösten kanssa selviytyäkseen. Miten tällä tavoin, tällä sekoituksella, että korkopolitiikkaa, joka vaikentaa paikallisen teollisuuden toimintaa, mutta kuitenkin lisää kustannuksia. Tässä on tulla sellaisia tilanteessa, että seuraava pankkikriisi ei olisi kotitekoinen, koska oli nämä pankit, jotka osoittautuvat kriisissä erityisen vakaiksi. Ja toinen kysymykseni, joka menee tähän suuntaan, on se, että voimmeko me mitä tulee säädöksiin, ja niihinhän myöskin tämä talo on osaltaan vaikuttanut, ja niiden toimeenpano. Näettekö te mahdollisuuksia, että PK, pinta- ja keskusten pankkien osalta esimerkiksi luottojen osalta, siis kun on kysymys luotoista, joiden kanssa suuruus on 25 000 tai enemmän, silloin pankkien täytyy täyttää yli 250 eri tietokohtaa. Voisimme saada aikaan jotakin poikkeussääntöjä, valiokunnassa on usean otteeseen puhuttu asiasta, Kollegat Giegold ja minä olemme kirjoittaneet teille, että sanoitte meille, että, että tässä tapauksessa tulisi helpotuksia pienille keskisuurille yrityksille, mutta näitä ei kuitenkaan ole mainittu. Haluaisin tietää, etkö te tässä jotakin mahdollisuuksia? Let me respond to your first question. Haluaisin äh, vastata ensimmäiseen kysymykseen. Nykyinen rahapolitiikka on mitä se on sen vuoksi, että meillä on mandaatti saavuttaa keskipitkällä aikavälillä vakaus, eli inflaatio prosentti, joka on alle kaksi, mutta lähellä kaksi. Tämä on meidän mandaattimme. Meidän mandaattimme ei ole varmistaa, että pankit ovat voitokkaita. Joten tästä näkökulmasta tämä pitää pitää mielessä. Emme me nosta korkoja sen vuoksi, että jotkut joillain pienillä pankeilla joissain osissa euroaluetta heillä on ongelmia voittojen kanssa. Toki me tiedämme, mitä vakausriskejä tämä voi aiheuttaa, mutta tämä pitää ottaa esiin toisin välinein. Ja toinen asia liittyi näihin luottoihin. Haluaisin sanoa tästä tästä projektista. Tässä on kysymys luotoista ja luottoriskeistä, jotka perustuvat harmonisoituihin vaatimuksiin kaikille jäsen, euroalueen jäsenvaltioilta. No, tämän ohjelman informaation sirpaloituminen ja se mahdollisuus, olisi tota, totaalinen harmonisoitu ää, tietokanta, on hyvin tärkeää, joten se on avain monien keskuspankkien toiminnalle koska se on se, mitä heillä on äh, kaikessa äh, hyvin toimivassa rahapolitiikassa. Tätä äh, luottoprojektia voidaan käyttää esimerkiksi siihen, että annetaan rahaa eri laina- ja luokille, esimerkiksi PK-yrityksille. Me tiedämme jo nyt, mitä tapahtuu PK-yrityksille. Meillä on tehty kaiken näköisiä tutkimuksia ja myös komissio, mutta olisi suuri eh, ero siinä, että olisi todellista tietoa kuitenkin. Ja auttaisi eh, kuitenkin rahapolitiikassa se, eh, että saataisiin tällainen yhteinen kanta, jota voitaisiin käyttää, tietokanta, jota voitaisiin käyttää rahapolitiikalle. Tässä täytyy kalibroilla erilaista riskien valvontaa, ja se täytyy arvioida luottoriskejä, arvioida oikeanlaisia leikkauksia ja kaikki tämä täytyy perustua tiedolle ja valvonnalle. Ja tämä tarkoitus on myös luoda pohja talouden tutkimukselle. Tehän tiedätte, että se tietämyksen määrä, mitä meillä on, on kohtuullisen korkea, mutta sen pitäisi olla vielä korkeampi. Meidän täytyisi oppia ja tietää enemmän meidän talouksistamme. Niiden monimutkaisuus ja erilaisuus on asia, jonka parissa meidän täytyy työskennellä tiedon ja tietouteemme parantamiseksi. Se auttaisi meitä myös arvioimaan rahoitusriskejä. Joten siis kaikki tällaiset hyödyt, mitä tämä projekti sisältää, Äh, siihen liittyy tiettyjä kustannuksia. Ja olen kohtuullisen vakuuttunut, että näitä kustannuksia voidaan räätälöidä niin, että niistä ei tule sietämättömiä tietyille pankkikategorioille. Olen täysin vakuuttunut siitä. Ja sitä paitsi pankkiteollisuus itse äh, hyötyisi myös tästä projektista. tällä tavalla meillä olisi pääs, me saisimme enemmän informaatiota. Ja tämä antaisi pankeille paremman mahdollisuuden äh, tavallaan äh, räätälöidä omia äh, ratkaisujaan myös rajat ylittävästi. Joten johtopäätöksenä meidän täytyy jatkaa tätä projektia huolimatta näistä kustannuksista, jotka ovat kyllä toki merkittäviä, mutta ne täytyy räätälöidä pankkien kykyjen mukaisiksi. Ludek. Kiitokset. Sitten Ludek Niedermayer. Kiitos, kiitos herra pääjohtaja, tulitte täällä. Toivotan kaikkea hyvää tehtävässäni, joka oli kovinkaan helppo, mutta pari kysymystä kysymystä. Ensinnäkin kriisin Kreikan kriisin aikana EKP on ollut hyvin tärkeä rooli tiettynä hetkinä, koska tämä liittyy nimenomaan siihen, että annettiin likviditeettiä Kreikan taloudessa. oli siinä vaiheessa, kun Kreikan pankkien vakavaraisuus perustuu sille oletukselle, että Kreikan hallitus pystyisi neuvottelemaan uuden ohjelman. Joten kysymykseni kuuluu. Katson, että tämä oli hyvin poliittinen tehtävä, joka silloin EKPllä oli. Ja nämä koska nykyiset säännöt ovat hyvät eh, ja onko mahdollista, että EKP päätyisi samanlaiseen tilanteeseen tulevaisuudessa, pidäisikö sitä pahana? Toinen kysymys sitten koskee Kiinaa. Kiina on hyvin, hyvin suorittava eh, talous eh, kymmenien vuosien ajan, nyt se on puuttunut heikoksi kohdaksi ja se on aiheuttanut myöskin talouden laskua eri puolilla maailmaa myöskin meillä. Miten näet sitten rahoitus, rahapolitiikan toimet Kiinassa, ennen kaikkea vaihtokurssipolitiikan ja mitä näitä ponnistelut, joilla pyrittäisiin jotenkin stimuloida kasvua Kiinassa ja missä määrin uskotte, että tämä liittyy siihen, että Kiinan veronomaiset pyrkivät äh, näkemään, mikä on heidän rahoit- valuuttansa tulevaisuus. Vastaan ensin toiseen kysymykseen. Panimme merkille, että Kiina, kuten muutkin G20-talousalueet, on sitoutunut siihen, että se kunnioittaa G20-sopimuksia valuutan vaihtokurssipolitiikan osalta. Nämä politiikan toimet, joihin Kiinassa ja muissa oikeudenkäyttöalueissa on lyhdytty, niiden takana on ollut kotimaisen talouteen liittyvät motiivit. Se, että se sitten vaikuttaa vaihtokurssiin, on seurausta näistä politiikoista, mutta ei varsinainen tarkoitus. On hyvin tärkeää, että Kiina jatkaa toimiaan, jotta olisi jotta, pää, pää, jotta päätäis, päästäisiin lähemmäs täysin markkinapohjaisiin vaihtokursseihin. Tämän lisäksi on tärkeää, että Kiina jaksa, jatkaa rakenneuudistusten tiellä. Toisesta kysymyksestä en suostu hyväksymään sitä, että ELA-päätökset ovat, ovat olleet poliittisia. Haluaisin vielä toistaa sen, mistä se johtuu. ELA on maksutukea sellaisille instituutioille joille riittävästi takeita. Kreikan pankkien takuut ovat lähennä Kreikan hallituksen velkakirjoina. Kreikan hallituksen talouspolitiikka siis vaikuttaa näihin velkakirjoihin eli vakuuksiin, eli meidän päätöksemme jatkammeko vai lisäämmekö vai vähennämmekö tätä maksuvalmiushätärahoitusta EALalta. Jonkin aikaa nämä talouspoliittiset päätökset eh, paransivat eh, näitä takkeita ja joissakin vaiheessa ne ryhtyvät tuhoamaan eh, takuksen arvoa. Jossakin vaiheessa päättimme, että nämä että joissakin, joissakin tapauksissa ei, takuutilanne oli sellainen, että sen perusteella voitu lisätä tätä rahoitusta. Päätimme, että me myöskään laske sitä, mutta säilytimme sen edellisellä tasolla. Se on muuten korkein koskaan euroalueella saavutettu taso. Kun sitten päätökset olivat sen kaltaisia, että tilanteesta päästiin yli ja, takui, ja nämä päätökset vaikuttivat myönteisesti vakuuksiin, niin siinä vaiheessa Elanta nostettiin eikä ekopenneuvosto kieltäytynyt Kreikan hallituksen pyynnöistä. Tämä ei siis ole poliittinen päätös. Se on päätös, joka perustuu omiin sääntöihimme eikä sen me koskaan sanota, että EL pitäisi olla sellaista, jota annetaan rajoittamattomalla tavalla ja rajoittamattomassa ajassa pankkien maksukyvystä koskevia päätöksiäkään ei pidä tehdä välittömästi pohtimatta tulevaisuutta. EKP ei kuitenkaan ole se toimielin, joka päättää minkä ja jäsenvaltion pitäisi säilyä eurossa ja minkä ei. EKP tekee työtä ja tekee päätöksiä olettaen, että kaikki EUn jäsenvaltiot pysyvät EUssa. Toisilla tahoilla on tämä vastuu. Kiitoksia. Thank you, Pervash Beres. Pervash Beres. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Pääjohtaja viittasi keskusteluun euroalueen valtiovarainministeriöstä. Tämä on varmaankin vaihtoehtoinen sana euroalueen talousarviolle. Viittasitte myöskin tähän demokraattiseen vastuuseen. Minun mielestäni nämä liittyvät tiivisti toisiinsa. Nykyhetkessä on aivan turha puhua euroalueen parlamentista, ellei se liity euroalueen talousarvioon, koska sehän olisi se tehtävä, joka, aihe, joka toisi tullessaan tämän demokraattisen tarpeen. Nämä molemmat ehdotukset kuitenkin edellyttävät perussopimuksen uudistuksia euroalueen tilanteesta kuitenkin olette tehneet paljon sen puolesta, mutta kun puhutaan budjettikapasiteetista, se olisi tärkeää, jotta voitaisiin toimia suundanteiden vastaisesti. Vihtiän, viiren, vi, viiden puheenjohtajan kertomuksessa käsittelette muun muassa euroalueen tiettyjen maiden talouksia ja muuta. Ettekö ole sitä mieltä, että tässä pitäisi mennä nyt kuitenkin nopeammin eteenpäin? Sen sijaan, että mennään tällä vaihe vaiheelta käytetään keppiä porkkana, mutta aina kuitenkin toimintaa lykätään seuraavan päivään. Eikö tämä ole aika riskialtista euroalueella? IMF on avattu keskustelun velasta, valtion velasta nimenomaan. Vastaisitte yhdelle kollegoista ja sanoitte, että ennen kuin huolehditaan siitä, niin jäsenvaltioiden on kannettava vastuunsa. Ettekö ole sitä mieltä, että alhaisen inflaation ja alhaisen kasvun olosuhteissa – on selkeästi olemassa tämä ongelma, joka on ratkaistava tällä säännöllä, säännöllä, jotka koskevat eh, velan takaisinmaksua. Um, I, I couldn't... En voisi olla vähemmän yhtä mieltä ensimmäisestä kommentistanne Tämä viiden puheenjohtajan raportin viesti on, että on jotakin, mitä ovat lyhyen tähtäyksen tavoit, sitoumuksia, joihin täytyy ryhtyä. Mutta ne ovat pelkästään lyhyen tähtäyksen sitoumuksia, ne ovat itse asiassa niitä sitoumuksia, jotka avaavat tietä sille, että on pitkän tähtäyksen näkemys. Pitkän tähtäyksen näkemykselle on tyypillistä toinen osa raporttia pitkän tähtäyksen tavoitteista ja sitoumuksista. Kysymys ei ole yksinkertaisesta asiasta, mutta kysymys on asiasta, joka on sen haasteen arvoinen, josta taistellaan tulevina kuukausina. Ovatko jäsenvaltio todellakin ensinnäkin sitoutumaan näihin lyhentätäyksen sitoumuksien toteuttamaan ne, mutta toiseksi myös esittämään omille kansalaisilleen pitkän tähtäyksen näkemyksen, joka jo nyt otetaan omaksi. Totta kai vie vuosia tehdä kaikki se, mitä ehdotetaan viiden puheenjohtajan raportissa, mutta poliittiset haasteet ovat tässä ja nyt. Ja tämä on avainviesti viiden puheenjohtajan raportissa. Avainhaaste on se, että jäsenvaltiot joutuvat tekemään tämän tyyppisiä ratkaisuja. Toinen asia on ne, jos puhuitte myöskin siitä, että on inflaatio, joka on alhainen ja myöskin alhainen korkoaste julkiselle velalle, tämä on tätä kautta tasapainottuva ja monet niistä maista, joissa on ollut ongelmia, niin tämä niin niissä tämä vaikuttaa näkyy myöskin julkisessa velassa, mutta me pystymme muuttamaan sääntöjä liippuen inflaatiotasosta. Tavas, paras tapa on maksaa velkaa sillä, että mailla, ei ole tietyissä olosuhteissa velkaa, joka on kestävää, parasta on kasvaa ulos velasta, siis ryhtyä kaikkiin mahdollisiin toimiin, jotka vahvistavat kasvua. Thank you. Fulvio Martuscello. Martuscello. Grazie. Kiitoksia. Jotkin päiviä sitten Bloomberg lähetti luottamuksellisen kirjeen Italian pakille ja EKPlle. Siinä viitattiin riskiin, jonka mukaan tehtäisiin mielivaltaisia päätöksiä. Nykysuhdanteet saattaisivat vaikeuttaa elpymistä. Voisitteko vahvistaa, onko tällainen kirje olemassa? Voisitteko arvioida sitä, että, että tämän tyyppinen toiminta kyseenalaistaisi elpymisen? Pari päivää sitten Italiassa kaksi suurta laitosta ovat joutuneet vaikeuksiin. Kaksi merkittävää venetsialaista pankkia, joilla on ollut pääomittamis ongelmia? Mikä tilanne on isojen, isojen pienempi pienempien pankkien osalta? Well, we'll not comment on, uh, on... En nyt kommentoi näistä vuodoista, Bloombergin vuodoista tulivat ne sitten mistä tahansa. Haluaisin tässä tehdä muutaman huomion nykyisistä valvontatoimista Strapsin suhteen. Ensinnäkin on ollut yleistä keskustelua ja tätä keskustelua, tämä keskustelu pitää viedä päätökseen. Sitä ei ole vielä tehty. Kaikkia pankkeja tullaan kuulemaan ja niiden näkemykset otetaan huomioon. Toisekseen tämä saattaa johtaa äh, siihen, että, tai siis nyt pyritään pitämään valvontatoimet samalla tasolla kuin muuallakin, kuten esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa. Joten ei tässä nyt haluta asettaa pankkeja kilpailullisesti huonompaan asemaan liittyen siihen, missä oikeusjärjestelmässä ne toimivat. Pääoman määrä keskimäärin, mitä vaaditaan, ei ole poikkeuksellinen. Se on 33 peruspistettä ja jos otetaan mukaan puskuri, niin se on 55. Ja tämä on keskiarvo, jossa saattaa olla pankkeja, joissa tämä vaatimukset pääoman lisäämisestä saattavat olla haasteellisempia. On, pankit ovat luonnollisesti erilaisia. Ne ovat yksilöitä ja niiden yksilölliset vaatimukset ovat erilaisia ja kansalliset valvojat valvojilla ei välttämättä ole henkilökuntaa tarpeeksi tässä toimissa, kuten nyt monissa paikoissa on. Ja sen lisäksi myös nämä syyt, miksi nämä valvonta niin miksi näihin valvontatoimiin on ryhdytty, ovat kolmenlaisia. Ensinnäkin riskinarviointi, toisekseen se, että ne ovat yhteensopivat Basel kolmosen kanssa. Tämä on hyvin tärkeää. Ja myös muut vaatimukset, kuten TELAK ja ja muut, niistä on sovittu kansainvälisissä puitteistoissa. Joten tämä on se tilanne tällä hetkellä. Sitä paitsi useimmilla pankeilla on jo pääomatasoja, jotka ovat huomattavasti yli sen, mitä on vaadittu valvontamekanismissa joten tämä uhka, että tämä kaivaisi maata äh, elpymisen alta, ei ole totta, koska ei näiden pankkien lainausaste äh, muutu sen vuoksi, että on korkeampi minimipääomavaatimus. Ihan yleisesti sanoen se, että on vahvoja pankkia, on parempi äh, elpymiselle kuin että on heikkoja pankkeja. Joten valvontatoimenpiteet tukevat vahvempia pankkeja ja tätä pitää pitää tervetulleena. No ehkäpä tämä on lyhyellä aikavälillä pankkeille, jolla ei ole tarpeeksi pääomaa, jossain määrin negatiivinen. Mutta te kykenette esittämään näitä kysymyksiä yksityiskohtaisemmin SSMn puheenjohtajalle, kun hän tulee tänne. Uh, Teidän toinen kysymyksenne siitä, onko pienellä pankilla tulevaisuus. No en minä tuohon oikein voi vastata. Jos pankkia hoidetaan hyvin, jos sillä on iso pääoma, jos sillä on hyvä lainananto ja jos se hoitaa riskinsä hyvin, niin toki koko sinällään, suuruus sinällään ei ole tämä raja tai este pankkitoiminnalle tietyissä tietyissä olosuhteissa koko voi olla ratkaiseva ja iso koko voi olla parempi kuin pieni, mutta olosuhteet eivät aina ole samat. Jonas Fernandes. Jonas Fernandes. Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia herra Draghi. Siitä, että olette tällä paikalla. Teidän alustuksenne herättää paljon kysymyksiä. Yritän nyt konkretisoida niitä Ensinnäkin alkupuheenvuorossanne totesitte, että tämän kesän turbulenssit aiheuttaisivat sen, että tarvittaisiin enemmän aikaa niin, että saataisiin inflaatio lähelle 2 prosenttia. Mikäli aikaa tarvitaan lisää, emmekä ryhdy eh, toimenpiteisiin, niin ymmärrän, että tämä määräaika, jonka puitteissa EKP päätti tästä setelirahoituksesta, eli tämä määräaika, jonka aikana haluttiin päästä kahteen prosenttiin tai sitä lähelle, että sitä varmastikin lykätty, mutta mihinkään toimiin ei ole silti ryhdytty. Haluaisin kysyä, miksi näin on. Toinen kysymys liittyy pääomamarkkina, pääomaa ja rahoituskanaviin ja rahoitusvirtoihin pankkikanavista varjopankkisektorille. Koko unioni toivoo, että ei lisättäisi rahoitusmarkkinoiden kokoa, vaan katsotaan kuinka voitaisiin kanavoida rahoitusvirtoja muiden kuin pankkien kautta. Kuten sanoitte, nämä ei-pankkilaitokset ovat kuitenkin valvonnan ulkopuolella. EKPn e valvonta ei niihin ulottu. Eli kyseessä ole pankkilaitokset. Olisi tärkeää saada valmiiksi tämä pääomamarkkinaunioni, mutta haluaisin varetta riskeistä, mikäli yhä suurempi osa rahoituksesta ei kulkisi niitä kanavia pitkin, joihin valvojan silmä ulottuu. Ja lopuksi viiden puheenjohtajan kertomuksesta. Toisessa vaiheessa puhutaan äh, syklivastaisista välineistä Voisiko tämä väline olla työttömyysvakuutus? Kiitoksia. Thank you. Kiitos. Kuten sanoin aiemmin, uskomme, että meidän toiminta on ollut tehokasta. Näemme parannusta euroalueella nimenomaan pankkitoiminnan markkinoilla ja luotto, luottojen markkinoilla ja myöskin parannuksia asteittain työmarkkinoilla. Todettua, niin tämän olemme tunnustaneet, että on lisääntynyt riski talouden hidastumisesta ja että me tulemme seuraamaan hyvin läheisesti näitä riskejä ja neuvosto on valmis toimimaan. EKP-neuvosto on valmis toimimaan tarvittaessa ja meidän ohjelmaan voidaan kenties jatkaa syyskuusta eteenpäin ja sitä voidaan sopeuttaa sen koon, kokoonpanon ja suunnitelun osalta. Ja merkkinä siitä, että EKP-neuvosto on valmis sopeuttamaan ohjelmaa, reagoiden mahdollisiin on siis Euroopan neuvosto on valmis katsomaan ohjelmaa uudestaan tarkistaakseen sen, että sen täydellinen toimeenpano on käynnissä, jotta voidaan käynnistämissummaa rajakota 23 prosenttiin. Toinen kysymyksenne pääomamarkkinaunioni. Niin. Sanokaa minulle täysin tässä selvä sanainen. Tosiasia, että jotkin toi, sovittelutoiminnat siirtyvät pois pankkijärjestelmästä joihinkin ei-pankkeihin, se ei välttämättä ole kielteistä kehitystä. Se on osittain luonnollista, koska pankit ovat äh, aiheuttaneet paljon äh, vivutoimintaa, ja, mutta instituutiot ovat tarttuneet tähän liiketoimintaan. Tämä on tavallaan myönteistä kehitystä, koska silloin tarvitsee luottaa pelkästään pankkeihin. On myös muita luottonantajia markkinoilla on voineet nähdä, miten pitkälti yksinomainen luotto, luottamus pankkeihin luoton kanavana on kokonaisuudessaan osoittautunut esteeksi nopealle elpymiselle vuonna 2011 ja 2012. Tämä kaikki on myönteistä kehitystä, mutta mutta samalla kun pankkisektorin merkitys kasvaa, niin meidän täytyy myöskin katsoa makrovakauden välineillä tähän liittyviä kysymyksiä. Ja tässä täytyisi olla yksi ohjaus, ei pankkitoiminnalle, siis varjopankkitoiminnalle, ennen kaikkea markkinoilla toimiville instituutioille. Joten olemme varmastikin tästä yhtä mieltä. Darius Rosati. Kiitoksia sitten Darius Rosati. Thank you, Mr. Draghi, for... Kiitos äh, herra Draghi, että olette tulleet joukkoomme. Haluaisin kysyä teille viimesijaisesta luotonantajasta. Äh, millä tavalla tämä vaikuttaa keskuspankkiin? Ja te onnistuitte vielä hoitamaan tämän koko asian ja rauhoittamaan markkinat ilman, että käytitte euroakaan. Tiedän, että tätä päätöstä ei tehty neuvostossa yksimielisesti. Haluaisin hieman puhua EKPn päätöksen puolesta tällaisessa valuutta unionissa sen sijaan, että vastustettaisiin tätä konseptia. kuin että, että tässä vain yksi yksittäinen pankki voisi vaikuttaa selkeästi neuvostossa? I, I have said... Minällä on vaikeuksia vastata tähän kysymykseen, koska meille, minulle, se, että EKP on hätärahoittaja, sitä eivät hallitukselle missään vaiheessa asettaneet kyseenalaiseksi. Hätärahoittaja hallituksille ei voi sellaista voi olla sopimuksen mukaan. Meillä on artikla 123, joka kieltää rahoitustoiminnan ja, ja siksi EK, se, että EKP ostaa ohjelman puitteissa joko sekundäärimarkkinoilta, niin joten jos hallituksella oli pääsyä markkinoille, sillä täytyy olla erityinen poikkeuslupa. Ja tässä tapauksessa me ostamme aina sekundääriseltä markkinoilta. Jos saisin vielä selkeyttää kysymystäni. Niin en ollut tarpeeksi selkeä. Se, mitä minä ajattelin tässä, ovat tilanteet, joissa meillä on paniikki markkinoilla, jossa voidaan asettaa paineita perusvakaan maan arvopapereihin. Eli tämä voi johtaa tilanteisiin, jossa rahamarkkinat eh, joutuvat epätasapainoon. Eli minkälainen rooli keskuspankilla olisi valuuttaunionissa, jotta voitaisiin ryhtyä estäviin ennaltaehkäiseviin eh, toimiin niin, että ei voitaisi sallia tällaista tilannetta. Mitä sisäyhteydessä tehtiin elokuussa ja syyskuussa 2012 oli juuri sitä, mitä te sanoitte. EKP on valmis ostamaan joukkovelkakirjoja sekundaarimarkkinoilta tästä, tältä maalta edellyttäen, että maa itse olisi toteuttamassa uskottavaa politiikkaa. On virhe ostaa joukkovelkakirjoja silloin, kun politiikka ei ole uskottavaa, koska tässä tilanteessa EKP ostaa kaikki joukkovelkakirjat markkinoilta, koska kaikki haluaa myydä niitä siksi, että maan politiikka ei ole uskottavaa. Ja siksi OMT edellytti sitä, että, että maa ryhtyi erityisiin äh, rahoitustukiohjelmaan. Ja tämä oli siis se kysymys. Tässä mielessä toimitaan hätärahoittajana kuitenkin uskottavuuden puitteissa, joka määrätyy talouspolitiikan ja sopimusten myötä. Thank you, Kostas Mavridis. Oh, I'm sorry. Kiitoksia sitten Kostas Mavridis. Eli, uh, the... Niin, se, että on, uh, niin on se, että mikä on OMT-politiikan uh, yhteensopimus perussopimusten kanssa, sen on siunannut Euroopan tuomioistuin. Thank you, Chairman. Uh, Mr. Draghi, regard... Kiitoksia, herra Draghi. Mitä tulee tähän kysymykseen ELAsta 2012-2013? Oikea kysymys kuulisi näin. Kenellä oli laillinen vastuu päätöksen teosta tuolloin? Oliko se paikallinen valvontayksikkö, kansallinen yksikkö vai EKP? Example for Laiki Bank. Oh, Laiki, okay. Esimerkiksi Laiki Bankin osalta. 14. syyskuuta muutama viikko sitten, viikko sitten EKPn varapääjohtaja Konstantio vastasi kysymykseen Reutersille koskien Kreikan sekamelskaa. Seuraavalla tavalla hän vastasi. Oikeudellisesti mitään maata ei voida sulkea pois. Tällainen näkymy, näkymä ei ollut koskaan todellinen. Oliko se todellinen vai eikö? Oliko kyseessä oikeudenmukainen sopimus Kreikalle vai oliko se pelkkä vitsi? Ja kun minulla on vielä aikaa, niin vielä yksi asia viiden puheenjohtajan kertomuksesta. Herra Draghi, jotkut meistä, jotka uskomme tasavertaisiin olosuhteisemme luotamme EUn toimielimiin niin, että ne antaisivat riittävää suojaa. Tästä syystä uskon vakaasti, että eurooppalainen talletussuojajärjestelmä olisi pitänyt olla pystyssä jo kauan sitten. Toivon, että tällä kertaa otamme oppia kriisistä ja luotamme myös EKPhen. Minulla olisi vielä yksi valitus, mutta minulla ei ole paljon aikaa. Kun viime kerralla minulla oli mahdollisuus puhua, tein puheenjohtajan kautta kysymyksen, mutta sitten sain vastauksen väärään kysymykseen. Nyt haluaisin oikean vastauksen, niin että en ensi, kertaa, ensi kerralla ole täällä sitten häiritsemässä. Sorry and apologize if was... Olen pahoillani, jos näin on päässyt käymään. Ei se ainakaan tarkoituksellista ollut. Vastaus, minkä jo aikaisemminkin annoin, oli, että sinä aikana Kyproksessa ähm, se kompetentti äh, rahoitusvalvoja oli kansallinen Kyproksen keskuspankki. Tässä tapauksessa Kreikassa tässä meillä luotiin äh, sitten välissä yhteinen valvontamekanismi ja SSMstä on tullut tämä yksi yhteinen valvonta, äh, valvoja EU, euron alueella. Joten siis SSM eh, teki tämän eh, vakavaraisuusarvion. Toki kaikki muukin oli tärkeää pankille ja kansallinen keskuspankki yhä vielä kertoo eh, esimerkiksi likviditeetit, informaation ja sellainen, mutta se todellinen arvio, jonka me luotimme EKPn neuvostossa, kun me teimme päätöksen ELAsta, se informaatio tuli SSMstä. Ja toinen asia, liittyen äh, herra Konstansiuksen äh, lausuntoon Reutersille haluaisin sanoa ja toistaa, EKP ei ole se toimielin, joka päättää, kuka on mukana ja kuka ei. EKP on aina toiminut ja toimii jatkossakin siltä, äh, sitä olettamuksesta, että kaikki nykyiset jäsenet pysyvät jäsenenä, joten en tiedä, onko tämä nyt laillista vai ei, en tästä sen enempää. Olen täysin samaa mieltä teidän viimeisestä näköisistä äh, sanoistanne liittyen talletus- ja suojajärjestelmään. Se on erittäin tärkeää, että kaikilla on sama yhtäläiset lähtökohdat. Kiitos. Eh, ja kuten sanoin aikaisemmin, me loimme SSM, me loimme myös äh, kriisinratkaisurahaston, ja neuvoston, joten viesti on se, että me kohtelemme kaikkia pankkeja ja pankkiireitä samalla tavalla. Ja miksi sitten tallettajia ei kohdeltaisi myös samalla tavalla? Onko minulla muutama Who had... Niin kenelle siis oli vastuu ELAsta? Oliko se kansallisella tasolla vai EKP? ELA-päätös on päätös, joka perustuu kansalliseen äh, keskuspankkiin. Ja siis tämä vakavaraisuusarvio tehtiin Kyproksen keskuspankissa ja Kreikan kohdalla se tehtiin SSMssä, koska SSM oli siihen mennessä perustettu. Mutta ELA-päätös on kansallisen keskuspankin oikeus ja se esittää pyynnön ja EKP-neuvosto voi kieltäytyä siitä. Uh, Vielä kaksi puheenvuoropyytä vahvistaa ilman puhujalista, Mä tämän puheen puheenvuoron Urtasunille, koska teidän virheen aikalaista laittaa herra Urtasunne. Precisely on that, because... Niin, haluaisin tätä korostaa. SSM Kreikan pankilta sanottiin, että ne olivat maksukykyisiä sitten vastasitte. Ja sanoitte, että oli yksi toinenkin dynaaminen arvio, jonka EKP e teki koskien näitä takuuksia. Näin ei käynyt Kyproksella, ainoastaan Kreikassa. Miksi? Onko tämä täysin mielivaltaista, herra Draghi? Tämä oli kysymykseni. Onko, ovatko Elan päätökset täysin mielivaltaisia? No, no, absolutely. Ei, eivät ollenkaan. Kyproksella maa noudatti tällaista tuki-apuohjelmaa, Se oli hyväksynyt sen ja mun puitteissa. Politiikka oli olemassa. Well, I, I, I can... Minä voimme valvoa tätä, tarkistaa tämän, mutta dynaaminen tuki perustuu sille, että me emme usein aina sitä, sitä paitsi, mutta se perustuu sille, että me näemme tulevan kehityksen sellaisena, että se liittyy vakuusarvoon osoittamiseen, osoittaa sen olemassa olevan, mutta Kreikan tapauksessa näin ei ollut. Joten jos otatte tämän huomioon, näette, että kaikki päätöksemme ovat perustuneet joko relevantin valvontaviranomaisen arvioon tai jos dynaaminen arviointi on tehty arvioon siitä, että kehitys oli johtamassa siihen, että vakuusarvo olisi paranemassa ja tätä kautta myöskin pankkien vakavaraisuus. No, no, sorry, it is beyond what we have. Nyt riittää meillä. No. Assessment is not... Dynaaminen sitä arviointia ei tarvita. Tarvitaan vain tietyn ajankohdan arvio. Jos dynaamista arviota tarvitaan, niin totta kai se sisältää myöskin arvion tulevasta kehityksestä. Parantaapa se sitten vakuusarvoa tai ei riippuen tästä sitten viime kädessä päätetään, mikä on kokonaisuudessaan vakavaraisuusarvio, mutta tämä ei ole poliittista. Thank you. Kiitos. Sitten herra Valli. Sì, grazie presidente per questo opportunità. Kiitoksia puheenjohtaja tästä mahdollisuudesta. Kaksi lyhyttä kysymystä ensinnäkin Italian tilanteesta, kun ministerineuvostossa neuvostossa Tehdään päätös siitä, että pankki olisi niiden valvonnassa. Oletteko yhtä mieltä siitä, että tietyt tiedot ovat salaisia? Otan huomioon myös se, että, se, että yhteisen kriisiratkaisuneuvoston taholta voidaan toimia samalla tavalla. Onko tämä oikea tapa toimia sitten tästä etenemissuunnitelmasta viiden puheenjohtajan ohjelman osalta? Onko teillä jo B-suunnitelma? Schäuble eilen sanoi kuulemistilaisuudessa, kun hän puhui mahdollisesta fiskaaliunionista, joka olisi tarpeen äh, toimivan rahaunionin perustamiseksi. Hän puhui maakohtaisista tarkistuksista ja sanoi, että koko hänen osavaltionsa vastustaa. Kun ajat kun ajatellaan Saksan osavaltioiden kantoja, niin kannattaako jatkaa eteenpäin? Pitäisikö ihmisten uskoa tähän viiden puheenjohtajan kertomukseen vai ei? Jos ei, niin kyllä tarvita, tarvitaan B-suunnitelma niin, että olisi tehtävä mahdolliseksi eurosta eroaminen. Ei ihmisiä enää saa huijata – Mahdollisesti te menetätte työnne, mutta monet muut löytävät työpaikan. Una società per azioni, come noto, ma è... No, Euroopan unioni ei kuitenkaan ole osakeyhtiö, vaan kansalaisten ja jäsenvaltioiden liitto. Question, I have no answer. I know not. Ensimmäisen kysymykseen minulla ei vastausta. Minä en tiedä asiasta mitään. Toisesta kysymyksestä ei, ei ole mitään B-suunnitelmaa. Tämä on tämä suunnitelma, ja se perustuu jäsenvaltioiden keskusteluille ja sitten lopussa Euroopan parlamentti yhdessä heidän kanssaan sitten äh, toteuttaa tämän äh, suunnitelman. Kiitos sitten Case Winburn. Kiitos puheenjohtaja, kiitos päättäjä Draghi siitä, että olette täällä tänään. Käytän tilaisuutta tarttuakseni eräisiin kommentteihin, joita teitte aiemmin, jotka olivat liikkeelle tästä viiden puhemiehen raportista ja sanoitte, että tarve sillä se saadaan täydellisempi unioni olisi välttämätöntä eurovyöhykkeelle mukaan poliittinen keskus, joka nopeasti ryhtyy tarvittaviin toimiin koko eurovyöhykkeellä, niin että eurovyöhykkeestä tulee kukoistavampi. Voisitteko tarttua joihinkin asioihin, jotka tällä hetkellä aiheuttavat ongelmia. Miten voimme varmistaa oikeudenmukaisuuden siinä, miten eurovyöhykettä hallinnoidaan sen lisäksi, että myöskin oikeudenmukaisuutta niille, jotka ovat yhteismarkkinoilla, mutta eivät mukana eurovyöhykkeessä? Well, that's an important issue that... No, tämähän on tärkeä asia, joka meidän on pidettävä mielessämme. Euroalueen jäsenet yhtäältä haluaisivat vapauden eh, tiivistää integraatiota niin kuin on vaadittu, kun kerran jaetaan valuutta. Yhteinen valuutta merkitsee sitä, että jaetaan useita vastuita ja päätöksentekoa eri alueilla. Tämä on laajempi prosessi kuin mikään prosessi, joka koskee muita kuin euroalueen valtioita. Tarvittaisiin siis tietyn tyyppistä yhteistyötä jäsenien ja ei-jäsenien välillä niitä että voisivat jatkaa tiellään kohti täydellisempää unionia. Samanaikaisesti jäsenten olisi oltava tietoisia siitä, että on tiettyjä ei-jäsenille kuuluvia eksklusiivisia etuja, ja nämä olisi huomioitava, ja haluaisin tuoda niistä esiin kaikkein tärkeimmän, joka olisi siis parannettava ja säilytettävä, ja se on nimittäin sisämarkkinat. On varsin selvää, että rahaunionin jäsenten tekemät päätökset voivat olla rakentavia ja myönteisiä sisämarkkinoiden kannalta ja sisämarkkinoiden kehittymisen kannalta. Kuten tiedämme, vielä on silläkin saralla työtä tehtävänä. Thank you very much to president. Kiitokset erittäin paljon puheenjohtaja Dragille ja kaikille teille. Tämä on ollut äh, erittäin mielenkiintoinen mielipiteiden vaihto. Seuraava monetaarinen rahapoliittinen keskustelu on 12. marraskuuta. Kiitos. hyvät naiset ja herrat, käykää paikoille, niin me jatkamme kokousta. Seuraava asia esityslistalla on, äh, on lau, Ekon valiokunnan lausunto asiakirjasta, joka koskee matkalla kohti digitaalista äh, sisämarkkinatoimenpidepakettia. Tämä on IMKO-valiokunnan äh, vastuulla tämä mietintö ja me teemme tästä lausunnon ja Renato Soro on meidän äh, lausunnon laatiamme ja ehdottaisin, että aloitamme tämän lausunnon käsittelyn. Anna neljä minuuttia esittelijälle ja sitten kolme minuuttia varjoesittelijöille. Olkaa hyvä. Grazie, signor Presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. On jo pitkään keskusteltu siitä, kuinka voitaisiin antaa uutta vauhtia digitaalisektorin digitaalinen teknologia on yhä enemmän merkittävä osa taloutta, elintapojamme, hallinnointia ja se on merkittävä osa yhteiskuntamme kaiken kaikkiaan. Paljon on tehtävä. Ensinnäkin on sisältävä verkkoinfrastruktuuri valmiiksi. Maissamme on useita alueita, joissa tässä asiassa ollaan jäljessä, infrastruktuurit ovat riittämättömiä. Niiden kautta ei voida tämän merkittävän sektorin edistämistä tukea. Sitten nämä, äh, toimivaltu, äh, nämä kompetenssit, teknologiset kompetenssit, äh, digitaalisen talouden kompetenssi ei vielä riitä siihen, että tähän mahdollisuuteen voitaisiin täysipainoisesti tarttua. Olisi myös hyvä muistuttaa valiokuntaa siitä, että suurin enemmistö, joka dominoi laittemarkkinoita ja ohjelmistoa, tulee tuolta, lähdetäänkö toiselta puolelta. Komissiolta on nyt tullut vihreäkirja tästä digitaalimarkkinoista. Sillä pyritään antamaan vastauksia ja antamaan osvittaa tulevalle tielle. Toimintasuunnitelma koskeva mietintö on annettu IMKOlle ja ITRElle. Ekon valiokunnalla on kuitenkin erityisen vastuuta koskien rajat ylittävää verotusta. Se on hyvin tärkeä aihe, kun puhutaan sähköisestä kaupasta. On muistettava, että yrityksemme pitää pärjätä Euroopassa 28 erilaisen ALV-järjestelmän kanssa – siitä tulee paljon tehottomuutta ja kilpailukykyä menetetään. Eilen veroeritysvaliokunnassa tästä puhuttiinkin. Siellä oli myös mukana valtiovarainministereitä. Tässä valiokunnan lausunnossa meillä on vain 1500 merkkiä. On tärkeää, että päästään eroon tästä digitaalikuilusta ja Siihen on puututtu myös Junckerin suunnitelmissa. Tästä on aloitettu keskustelu vuosi sitten, mutta on sanottava, että tähän päivän mennessä ei ole saavutettu vielä juuri mitään. Yrityksille asti ja investointeihin asti ei vielä ole päästy. Digitaali ne ei pitäisi kuitenkaan olla taas yksi erottava tekijä alueidemme välillä. Olisi investoitava teknologiaan ja digitaalitalouteen ja näin olisi saatava aikaa lähentymistä alueiden välillä. Pyrin korostamaan tässä lausunnossa kilpailupolitiikan näkökohtia. Täällä sektorilla on omat ominaispiirteensä, verkkotekijät niin sanotusti, joiden mukaan verkoilla on taipumus kasvaa, ja estää muiden verkkojen syntyminen. Jokainen uusi elementti verkossa tuo lisäarvoa aikaisemmalle verkolle. Siksi onkin tärkeää vahvistaa olemassa olevia verkkoja eikä synnytä uusia. Digitaalisessa ta- taloudessa puhutaan näistä marginaalikustannuksista 0 prosenttia. Usein tähän pyritäänkin ja merkitsee suurta kilpailukykyä. Tämä on johtanut siihen, että internet-alustoista on tulossa monopoleja ja meidän olisikin kiinnitettävä tähän huomiota. Tässä on ne kohdat, jotka halusin tuoda esille tässä rajoitetussa tilassa. Thank you very much. Now we... Kiitos. Ja nyt sitä varjoesittelijät EPP-ryhmän nimissä Ilka Peltz. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Huomasin, että täällä on unkarikielinen tulkkaus. Haluan päästä puhua Unkaria ja haluan kiittää siitä. Olen yhtä mieltä esittelijän kanssa. Olen sitä mieltä, että digitaaliset yhteismarkkinat ovat kaikkein lupaavimpia asioita. Meidän kannalta ne ovat suurimpia haasteitakin ajatellen myöskin kehitystä. Voin sanoa, että siinä on yksiselitteisesti uusia mahdollisuuksia e-kaupan myötä – sitä kautta tapahtuu elpymistä. Se merkitsee myös kestävää kasvua, joka on hyvin tärkeä. Sorry. Yes, niin. I understand you. <laughs> Okay. Tiedän, tiedän, kolme minuuttia. Ja on hyvin tärkeää, että ESIR koordinoi tätä. Ensinnäkin tämä merkitsee sitä, että kysymys on alueesta, joka kehittyy jatkuvasti – ja se vaatii sellaista säädöspuitetta, joka edistää kehitystä. Olen yhtä mieltä eh, lausunnon laatijan kanssa siitä, että on tärkeää, että eri toimijat voivat toimia yhdessä ja että tätä kautta luodaan uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia. Olen vakuuttunut myös siitä, että hyvin toimivat digitaaliset markkinat voivat osaltaan myöskin edistää talouden kehitystä. Totta kai tämän täytyy tapahtua ohjatusti ja meillä on tässä yhteydessä vielä lukuisia tehtäviä. Olen yhtä mieltä myös siitä, että on olemassa tiettyjä kuiluja ja minä haluaisin itse kiinnittää huomion yhteen sellaiseen havaintoon, jonka myöskin lausunnonlaatija on tehnyt, nimittäin kysymys on verotuskysymyksistä. Ja tässä myöskin, tämä myöskin käsittelee tämä kohta neljä lausunnossa. Ja, ja on katsottava myöskin sitä, että ei voida saadakaan digitaalisia sisämarkkinoita ennen kuin tämä asia on saatu järjestykseen. On myöskin todettava, että tämä on asia, joka liittyy oh, hallintoon. Tämä on asia, joka koskettaa myöskin budjettia ja tämä on asia, joka liittyy myöskin jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeuteen, joten siihen saakka meidän täytyy elää nykyisten kompromissien mukaisesti. Tästä lausunnosta voisin sanoa, että se on hyvä lähtökohta ja IMKON valiokunnan jäsenenä voin sanoa, että voimme hyvin tässä harjoittaa yhteistyötä. Minulla on joitakin ehdotuksia, jotka liittyvät tähän lausuntoehdotukseen ja tulen esittämään ne ja toivon, että saamme aikaan hedelmällistä yhteistyötä. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. ECR-ryhmän nimissä Case Winberg, kolme minuuttia. Arvoisa puheenjohtaja. Digitaaliset sisämarkkinat ovat alue, josta voisi tulla todella edullinen, varsinkin PK-yrityksille koko EU-ssa sen vuoksi, että niiltä ei enää vaadita kalliita infrastruktuuria markkinoille pääsemiseksi. Mutta olemassa olevat asetukset, joiden oli tarkoitus luoda yhtenäismarkkinat EU-ssa, kirjoitettiin usein ennen digitaalipalveluiden suurta mahdollisuutta ja potentiaalia edessä tunnustettiin. Sen vuoksi meidän täytyy katsoa asetuksia ja katsoa, millä tavalla ne voitaisiin räätälöidä niin, että ne tukisivat innovaatioita eivätkä loisi uusia esteitä ja turhia tälle digitaaliselle ajalle. Ja yksi osa, mihin tässä lausunnossa puututaankin, on tämän lainsäädännön harmonisoiminen rahoitukselle. Ja tämä vaikuttaa tavallaan sillä tavalla, että tässä ei ole kuitenkaan otettu huomioon tarpeeksi kuluttajasuojaa. Kuitenkin meillä on mahdollisuuksia, rahoitusmahdollisuuksia yrityksille. Ja sen vuoksi tätä voisi ehkäpä ottaa paremmin esiin ja katsoa, millä tavalla esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa toimitaan sillä tavalla, että tehtäisiin ne, niin, jotka toimivat, äh, lähtevät mukaan, voivat äh, myös äh, menettää rahansa. Tämä tulisi tehdä selväksi. En ole ihan vakuuttunut siitä, että tämän yksityiskohtaisen lainsäädännön harmonisoiminen EU-tasolla olisi realistista, joten sen vuoksi ehkä voitaisiin ottaa tällainen peruskuluttajansuojarooli olisi soveliaampi kanta tällä hetkellä. Ja sen lisäksi haluaisin mennä hieman pidemmälle kuin joukkorahoitus ja pyytää, että Ekonin lausunnossa katsottaisiin myös esimerkiksi fintekkiä, näitä uusia mahdollisuuksia. Tätä tutkitaan tällä hetkellä äh, kaupan jälkeisellä äh, osiolla. Tässä on käytetty myös virtuaalivaluuttoja, äh, ei ainoastaan tavallaan rahana, vaan koko tällä kaupan jälkeisenä sektorilla. Eli minusta me voisimme muuttaa näitä markkinoita täysin ja saada paljon enemmän tehokkuutta tälle alueelle ilman, että luodaan investoijille kustannuksille, kustannuksia. Eli meidän täytyisi nyt yrittää löytää keinoja kannustaa ihmisiä ja huolehtia siitä, että nykyiset asetukset eivät estä heitä käyttämästä esimerkiksi uusia ää, innovaatioita. Meidän täytyy luoda tilaa innovaatioille. Ja ehkä meidän täytyisi ottaa hieman oppia tässä. Minun oma säätelijäni on löytänyt uuden keinon toimia fintech-yritysten kanssa yksilöllisellä tasolla ja on tehty uusien tuotteiden life testauksia ja tehty tällainen uudenlainen lähestymistapa niin, että on tarkasteltu olemassa olevaa lainsäädäntöä ja miten sitä voidaan soveltaa uusiin äh, yrityksiin ja, ja digitaalisiin markkinoihin ja millä tavalla niitä voitaisiin vielä sopeuttaa siihen paremmin. Kiitos. Thank you. My next speaker on... Kiitos. Äh, Turvals ALDE-ryhmästä häntä en näe. Onko täällä ketään ALDEsta, joka haluaisi puhua? Ei. Selvä. Seuraava puhuja listallani on äh, Reiman vihreästä. Onko täällä vihreästä ryhmästä ketään? Ei. Entäs EFDD? Onko täällä ketään EFDDstä, joka haluaisi käyttää puheenvuoron? Ei. Ja sitten äh, lopuksi äh, NF. Kukaan haluaa puhua heistä? Ei. Selvä. No niin. Nyt voimme sitten aloittaa tämän yleisen keskustelun mikäli siihen on mielenkiintoa. Thank you very much and I'm extremely... Kiitoksia. Olen erittäin pahoillani, että en ollut täällä alussa. Pahoittelen herra Sorulle. Olen yhtä mieltä siitä, mitä täällä sanotte. Nämä ovat erittäin tärkeitä alueita. Asia, josta aion itse tehdä tarkistuksia, koskee uusia järjestelmiä verotusta varten, digitaalisesti yhtenäismarkkinoita varten, erityisesti uusi ALV-järjestelmä. Sen motivaationa oli monikansallisten yritysten veron välttelyn välttäminen. Nehän siirsivät voittojaan ainoastaan hyötyäkseen alhaisimmista ALVstä. Uusi järjestelmä ei kuitenkaan ole täytäntöpatunut sillä tavalla, että voitaisiin auttaa pk-yrityksiä, vaan vähän päinvastoin. Monet pk-yrityksistä, erityisesti UK, ovat jo joutuneet sulkemaan ovensa näiden digitaalipalvelujen osalta. Haluaisinkin pyytää esittelijältä anteeksi ja toivon, että hän voi hyväksyä tarkistuksia tähän aiheeseen. Erityisesti digitaalisten palvelujen komissaari Ansip on sanonut, että hän aikoo tehdä kan, ka, kynnyksiä näitä palveluja varten, mutta hän ei ole vielä kertonut milloin näin tapahtuu. Olemme siis mahdottomassa tilanteessa. Digitaaliset yritykset ovat laittamassa nyt hanskoja naulaan tämän takia. Teen tähän vielä tarkistuksia ja kiitän kaikkia, jotka osallistuvat tähän keskusteluun, niin todella pahoittelen, että tulin vähän myöhässä. Kiitos. Mikäli täällä ei ole muita kommentteja, niin mit, haluaako esittelijä vielä lisätä jotain tässä vaiheessa? keskustelua. Si, solo 30 sekundi per... Eh, Ihan vain puoli minuuttia. Voin vakuuttaa kollegoille, että otan huomioon kommenttinne ja toivon, että voimme yhdessä keskustella niin, että voin ottaa todella kaiken mukaan. Odotan tätä vielä. Kiitos ja kertoisin teille, että IMKO ja ITRE äh, valmistelevat äh, yhdessä säännön 55 mukaisesti tätä mietintöä ja äänestys tästä lausunnosta näissä valiokunnissa on 10. joulukuuta. Mitä tulee meidän aikatauluumme, tarkistusten määräaika 15. lokakuuta ja sitten tarkistusten käsittely 30. marraskuuta ja äänestys ekonvaliokunnassa 1. joulukuuta ja äänestys näissä johtavissa valiokunnassa 10. päivä ja sitten loppuäänestys täysistunnossa tammikuussa 2016. Ja nyt siirrymme viimeiseen kohtaan, todella viimeiseen kohtaan esityslistalla. mitään muita esille tulevia asioita. Onko esille, muita esille tulevia asioita? Enpä näe. Joten äh, täällä ei ole mitään kiireellistä sitten kellään. Ennen kuin päätän kokoukseni, kertoisin, että seuraava Ekon valiokunnan kokous on 13. lokakuuta tiistai kello 9-12.30. Ja sitten jatkuu vielä iltapäivänä 15-18.30. Siinäpä tämän päivän kokous. Päätän kokouksen. Mukavaa iltaa.